good afternoon everybody. I Hyvää iltapäivää kaikille. Uh, Pyydän anteeksi sitä, että aloitamme uh, hieman uh, myöhässä. Ministeri on nyt paikalla ja halusin odottaa, että täällä on kohtuullisen suuri yleisö ennen kuin hän puhuu. Ensimmäisenä asiana meillä on estyslistan hyväksyminen. Koska kukaan ei esitä huomiota, katsoa, että Esitystä on hyväksytty. Minun muutama ilmoitusasia. Ensinnäkin seuraavasta kokouksesta tiistai-aamuna 1. helmikuuta toteaisin järjestäjän kuulemistilaisuuden ehdokkaiden kuulemiseksi kolmen uuden valvontaviranomaisen johtotehtäviin tulevien ehdokkaiden kuulemisesta on siis kyse. Odottelemme edelleenkin vahvistusta asialle maanantain 7. helmikuuta kokous. Senkin on määrä olla kuulemistilaisuus, jossa on paikalla Jean-Claude Trichet. Hän on täällä keskuspankin puheenjohtajan ominaisuudessa. Tuohonkin odotetaan vahvistusta vielä. Koordinaattorit päättivät järjestää ylimääräisen valiokuntakokouksen torstai-aamuna 10. helmikuuta. Tuon kokouksen esityslistalla on Euroopan unionin toimintaa koskevan sopimuksen uudistaminen tai korjaaminen. Tämä on erittäin tiukka aikataulu. Samassa yhteydessä käsitellään asioita, jotka piti käsitellä maanantaina 7. helmikuuta. Kuten totesin, tuon kokouksen sijaan meillä onkin kuulemistilaisuus. Pari esittelijät ja esittelijät saavat tiedon heidän asioidensa käsittelyn aikataulun muuttumisesta. Puheenjohtaja Van Römpää on hyväksynyt kutsun tulla paljon kansallisten parlamenttien kanssa käytävään kokoukseen 15 helmikuuta. Nyt siirrymme kohtaan kolmeistuslistalla. Kyseessä on keskustelu ECOFIN-neuvoston puheenjohtajan Unkarin ministerin, valtiovarainministerin kanssa. Tavanomaiseen tapaan hän pitää ensin alustuspuheenvuoroista käyn melkeimisten vaihto. Olkaa hyvä. Um, kiitos. Rouva puheenjohtaja, hyvät kollegat, on etuoikeus olla täällä teidän luonne tänään iltapäivällä. Nyt on käynnissä Unkarin puheenjohtajakausi ja ECOFIN neuvoston puheenjohtajana ja myös Unkarin parlamentin jäsenenä pidän suuressa arvossa Euroopan parlamentin roolia. Se on demokratian ytimessä, joten meillä on oikea hetki nyt keskustella jostakin todella tärkeistä, erittäin tärkeistä kysymyksistä. Olemme jo käynnistäneet vuoropuhelun neuvoston ja komission kanssa ja olemme nyt käynnistämässä vuoropuhelua neuvoston ja parlamentin kanssa. Ja luonnollisesti tämä tapahtuu tietynlaisena kolmikanta neuvotteluna, neuvosto, komissio ja Euroopan parlamentti, niillä on vastuullaan eurovyöhykkeen vahvistaminen ja myös edessämme olevien tärkeiden kysymysten hoitaminen. Haluaisin antaa teille hiukan kuvaa siitä, mitä asioita Unkarin puheenjohtajakaudella täytyy ottaa esille talous- ja raha-asioissa. Pähkinänkuoressa haluan korostaa sitä, mikä merkitys on talous- ja raha-asioilla meidän puheenjohtajakaudellamme, ne ovat puheenjohtajakautemme ytimessä näiden kuuden kuukauden aikana. Meillä on elintärkeitä kysymyksiä käsiteltävänä, kuten perussopimuksen muuttaminen, taloushallinto, kuusi säädöstä, Euroopan talouden ohjauskausi, tämän ohjauskauden ensimmäinen käynnistyminen ja Euroopan vakausmekanismi on myös käsiteltävänä. Kaikki nämä neljä olennaista kysymystä ovat yhteydessä toisiinsa. Meidän täytyy ratkaista ne samaan aikaan, jotta voimme lähettää viestin kansainvälisille rahoitusmarkkinoille, samoin kuin äänestäjille siitä, että pystymme selviytymään tehtävästämme. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kyllä, meillä on jaettu vastuu ja ECOFIN-neuvoston puheenjohtajana minä olen valmis harjoittamaan yhteistyötä läheisesti teidän kanssanne kaikissa kysymyksissä, jotka ovat esillä. Haluaisin hahmotella tärkeimpiä kysymyksiä, jotka ECOFIN tulee käsittelemään seuraavan kuuden kuukauden aikana. Luonnollisesti meillä on lainsäädäntöpaketti, joka liittyy talouden hallintaan, ja meillä on myös Euroopan talouden ohjausjakson toimeenpano, kuten viittasin. Kyllä, tämä on ensimmäinen kerta, kun se tehdään. Meillä on talouspalvelu, rahoituspalvelujen paketti käsiteltävänä. Meillä on myös pysyvän kriisimekanismin luominen, eli niin sanotun Euroopan vakausmekanismin muotoilu esillä. Meidän täytyy käsitellä G20 tässä välissä ja myös meidän täytyy kattaa joitakin hyvin tärkeitä verokysymyksiä. Erity, nämä ovat erityisiä tavoitteita ja meillä on tässä aloitteita. Meidän täytyy myöskin tarkastella rahoituspuitteita, seuraavia monivuotisia rahoituspuitteita koko Euroopan unionille. Jos sallitte, haluaisin antaa teille esittää muutama kommentin näistä asioista. Ja haluaisin myös hahmotella aikataulua kaikille näille toimille. Mitä tulee talouden hallintoon? Kuusi säädöstä. Kuten kaikki tiedätte, talouden hallinnon vahvistaminen EU:ssa on noussut esille erityisesti rahoitus- ja talouskriisin aikana. Se heijastuu Task Forcein mietinnössä, jota Euroopan neuvosto on vahvistanut, ja näissä kuudessa säädösesityksessä, jotka komissio on esittänyt. Tärkeimmät haasteet taloudellisen hallinnon alalla on, että vahvistetaan budjettikuria antamalla suurempi rooli julkiselle vajeelle vakaus- ja kasvusopimuksessa. Tärkeää on myös, että vahvistetaan kansallisia rahoituspuitteita jäsenvaltioissa Um, also. Lisäksi avainprioriteetti Unkarin puheenjohtajakaudelle on saadaankaan sopimusneuvostossa kaikista kuudesta asetusesityksestä, säädösesityksestä vuoden 2011 ensimmäisen vuosineljäksen loppuun mennessä viimeistään. Puheenjohtajavaltio on päättäväinen harjoittamaan epävirallisia yhteyksiä parlamentin kanssa, jotta saadaan aikaan lopullinen sopimus teidän kanssanne lainsäätäjänä niin pikaisesti kuin mahdollista. Puheenjohtajavaltio on voimakkaasti sitoutunut tiukkaan aikatauluun. Meillä on erittäin tiukka aikataulu, minun täytyy todeta, josta sovittiin joulukuun Eurooppa-neuvostossa. Se tulee vahvistamaan luottavuutta ja lisäämään talouspolitiikkaamme kohdistuvaa luottamusta, sen uskottavuutta. Eh, me tiedämme, että kaikki tämä vaatii valtaisia ponnistuksia kaikilta jäsenvaltioilta ja myös Euroopan parlamentilta. Tuloksena on se, että kaikki taloutemme tulevat hyötyvään tästä viidennestä uuden puitteesta tavoitteen sopeuttamisesta ja toimeenpanosta, lähettäen samalla viestejä siitä, että jäsenvaltiot ovat sitoutuneet niin kuin toimielimetkin kestävään ja tasapainoiseen kasvuun. Joten ECOFIN-neuvoston prioriteettien ytimessä on talouden hallinto. Tämä on asia, josta on sanottava kantoja, kantaa, mitä tulee sen tähän pakettiin. Sen lisäksi joulukuussa 2010 neuvosto asetti aikataulun. Perustamisomusta muutetaan ja sieltä myöskin nämä kuusi säädösesitystä ja maaliskuun loppuun mennessä me haluaisimme, että syntyisi neuvoston sopimus kaikista näistä. Sen jälkeen, ja tietysti tällä välinkin, mutta ennen sitä anteeksi, sen jälkeen me haluaisimme epävirallisia ja virallisia kolmikantaneuvotteluja Euroopan parlamentin kanssa, ennen kaikkea valiokuntanne kanssa, ja kesäkuuhun mennessä, eh, tämä on tavoite, joka Unkarilla puheenjohtajavaltiona on, että lainsäädäntöesitykset olisivat lopullisessa muodossaan ja että ne hyväksyttäisiin. Ja nyt haluaisin kiinnittää huomionne Euroopan talouden ohjauskauteen. Kun me kaikki tiedämme, ohjauskauden käyttöönottaminen vuonna 2011 tulee merkitsemään eksante ulottuvuutta talouspolitiikan koordinointiin EUn tasolla, jolla turvataan ajantasaisempaa politiikan ohjausta jäsenvaltioille. Ohjauskausi tarjoaa puitteet sille, että vakaus- ja konvergenssiohjelmat ja makrotalouden tarkastelu sekä kansalliset uudistusohjelmat voidaan paremmin sovittaa toisiinsa ja kaikilla näillä elementeillä niistä voidaan sanoa, että ovat meille kaikki tärkeitä kansalliset uudistusohjelmat samoin kuin 2020 suunnitelmat. Ne kaikki ovat yhteydessä toisiinsa ja ne kaikki tähtäävät talouden kasvun vahvistamiseen, työllisyyden kasvuun ja talous- ja rahasioiden hoitamiseen. Lähtien liikkeelle neuvottelusta, jota on käyty vuotuisesta kasvusta ja raportista, jonka Euroopan neuvosto on tehnyt. Euroopan neuvosto antaa jäsenvaltioille politiikan suuntaviivoja, joita täytyy noudattaa, kun jäsenvaltiot valmistavat lopullisia rakenne- ja uudistusohjelmiaan. Sanot, ja, kannatotaan huomioon siinä vaiheessa, kun sitten valmistellaan kansallisia budjetteja. Mitä tulee sitten Euroopan talouden ohjauskauden lopulliseen menestykseen, minun täytyy sanoa, että ECOFIN neuvosto on suunnitellut hyväksymänsä helmikuussa johtopäätöksiä – verotus- ja makrotalouden haasteista, ja me tulemme hyväksymään kattavan kertomuksen maaliskuussa. Johtopäätösten pohjalta, jotka hyväksytään maaliskuun Eurooppa-neuvostossa, jäsenvaltiot valmistelevat ja toimittavat kansalliset uudistusohjelmansa ja vakaus- ja konvergenssiohjelmansa. Tämä on eurooppalaisen ohjauskauden ydin, se, että olemassa kattavia kansallisia uudistusohjelmia ja myös kattavia vakaus- ja konvergenssiohjelmia. Merkityksellinen ohjauskaasi voidaan saavuttaa vain, jos sekä jäsenvaltiot että komissio ponnistelevat tiukan aikataulun puitteissa niin, että maakohtainen politiikan ohjaus voidaan saada aikaiseksi. Joten aikataulu on selkeä. Meillä on aikataulu, jonka neuvosto hyväksyi joulukuussa 2010. Ja tammikuussa ECOFIN-neuvosto jo on käsitellyt kaikkia kysymyksiä, jotka liittyvät ohjauskauteen. Ja niin tammikuussa ennen ECOFINin kokousta meillä oli vuotuinen kasvu tarkastelu, jonka me kaikki saatoimme lukea. Ja Maaliskuun loppuun mennessä ECOFIN neuvosto tulee esittämään kattavan kertomuksen. Samoin maaliskuussa maaliskuun loppuun mennessä neuvostolla on johtopäätökset asioista, jotka liittyvät Euroopan talouden ohjauskauteen. Ja huhtikuussa kaikki EU-jäsenvaltiot saavat kansalliset rakenne- ja uudistusohjelmansa. Ja viime kädessä kaikki tämä tulee johtamaan lopullisiin budjetteihin jäsenvaltioissa ja toivottavasti kaikki nämä toimet johtavat siihen, että 2020 ohjelmatkin saadaan lopullisesti aikaiseksi. Nämä ovat siis nämä tärkeät kysymykset. Ja nyt sitten rahoituspalvelut, rahoituspalveluasetus. Mitä tulee rahoituskriisiin? Kävi selvästi ilmi, että tarvitaan parempaa rahoituspalvelua asetusta. Se on itsestään selvää. Tämä prosessi alkoi jo edellisten puheenjohtajakausien aikana ja seuraavien kuuden kuukauden aikana me tulemme rakentamaan tälle ja myöskin keskustelemaan lukuisista uusista asioista, jotka ovat esillä. Unkarin kaudella tullaan kiinnittämään huomiota johdonmukaisuuteen – ja kumulatiivisiin vaikutuksiin, joita näillä eri uudistuksilla on. Niin kuin tiedätte, uusi ohjaava arkkitehtuuri rahoitusjärjestelmälle, nimittäin eurooppalaisen järjestelmäriskien neuvosto ja ohjaavat elimet viranomaiset Euroopassa on aloittavat toimintansa tammikuussa. Haluaisin todeta, että syy siihen, miksi Tämä on prioriteetti Unkarille puheenjohtajavaltiona, että saavutetaan nopea ratkaisuaikaan Omnibus 2-direktiivistä. Ja haluan myöskin mainita Suomen se kakkonen kysymys. Näihin tarvitaan nopeita ratkaisuja. Joka tapauksessa, jotta voidaan saada aikaan luottamusta on tärkeää myös, että vähennetään systeemiriskiä ja vahvistetaan avoimuutta rahoitusmarkkinoilla. Euroopan markkinasäädökset tulee koskettamaan johdannaismarkkinoita ja myöskin clearing-toimia, joita on joillakin clearing-yksiköillä, joita on osapuolella. Tämä koskee myöskin osakemarkkinoita, short-sellingia ja myöskin tiettyjä ulottuvuuksia, jotka liittyvät great eh, default swappeihin. Jotta harmonisoidaan short-sellingin kohtelua Euroopan unionissa, tämä merkitsee sitä, että jäsenvaltiot eh, voi harjoittaa erilaisia politiikkoja kotimarkkinoillaan, jotka, mikä on aiheuttanut epävarmuutta, emmekä halua, että epävarmuus lisääntyy. Päinvastoin me haluamme vähentää epävarmuutta, ja, jota koetaan järjestelmämme kohtaan. Haluaisin antaa viitteen kysymyksistä, jotka liittyvät verotukseen. Unkarin puheenjohtajavaltio haluaisi tehdä työtä niin, että pyritään rajoittamaan nykyisiä eroja jäsenvaltioiden välillä verotuksen alueella. Kaikki ponnistelut tullaan tekemään, jotta neuvostelut ja vaikutusala, joka liittyy säästöjen verotuksen direktiiviin, jotta saadaan aikaan poliittinen sopimus. Koska me tarvitsemme poliittisen sopimuksen, me kaikki tiedämme sen. Sen lisäksi keskustelut käynnistetään energiaverodirektiivistä teknisellä tasolla. Lokakuun Eurooppa-neuvosto jo kehotti neuvostoa aloittamaan rahoitussektorin verotuksen pohtimisen. Unkari otti käyttöön pankkiveron ja tällä hetkellä kymmenen jäsenvaltiota on ottanut käyttöön jonkinlaisen pankkiveron – Joten tästä syystä me haluaisimme keskustella tästä aiheesta, nimittäin rahoitussektorin verotuksesta. Puheenjohtaja valtiomme on sitoutunut keskusteluun tästä asiasta mahdollisimman korkealla tasolla. Tavoitteena on saada aikaan perustavanlaatuisia periaatteita. Me tarvitsemme ensimmäisessä vaiheessa perustavanlaatuisia periaatteita, ja sen jälkeen haluaisimme saada aikaan sopimuksen asiasta. Lopuksi saanen kiinnittää huomioon EUn budjettiin. Niin kuin me kaikki tiedämme, Lissabonin voimaantulo on johtanut muutoksiin säännöissä, jotka koskevat Euroopan unionin budjettia. Näiden muutosten tekeminen asianmukaiseen lainsäädäntöön ajoissa on meille tärkeää. Puheenjohtajavaltio on sitoutunut harjoittamaan läheistä yhteistyötä kaikkien relevanttien instituutioiden kanssa Lissabonin paketin hyväksymisessä. Ja luonnollisesti me tietenkään emme ole yksin maailmantaloudessa. On muitakin toimijoita, onneksi, joten on myöskin ulkoinen globaalinen ulottuvuus, joka liittyy puheenjohtajakauteemme. Mitä tulee ulkoiseen ulottuvuuteen, hyvin laatia työtä on tehty globaalilla tasolla, jotta voidaan koordinoida vastauksia, joita annetaan talous- ja rahasioiden kriisiin. G20 on osoittautunut uskottavaksi ja tehokkaaksi foorumiksi taloushallinnon globaaleille ulottuvuuksille. Tämä olemme kaikki havainneet. Meidän on vahvistettava, että Euroopan unionin asema kanta koordinoidaan tehokkaasti, että sitä myöskin edustetaan tehokkaasti. Tätä tulee vahvistamaan se, että Ranska on G20 puheenjohtajana ja Unkari harjoittaa täyttä yhteistyötä Ranskan kanssa. Ja vielä yksi sananen ulkoisesta ulottuvuudesta käynnissä olevan työn ohella neuvoston ympäristössä, ECOFIN neuvostossa ensimmäisen puolivuoden aikana tulemme valmistelemaan yhteistä kantaa, joka kohdistuu pitkän tätöksen rahoituskysymyksiin ja ilmastonmuutokseen, joten ilmastonmuutos on myös esillä ja me haluaisimme aloittaa yhteisen kannan valmistelun pitkän tähtäyksen rahoituskysymyksistä, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen. Niin, hyvät kollegat, tässä nyt olennaisin Unkarin puheenjohtajakaudesta ja haluaisin päättää lyhyen puheenvuoroni toteamalla, että haluan korostaa sitä tosiasiaa, että meillä on yhteinen jaettu vastuu. Henkilökohtaisesti haluaisin saada aikaan läheisen yhteistyön teidän kanssanne, jotta voimme saada hoidettua kaikki ne kysymykset, jotka otin esille ja jotka ovat käsiteltävänä. Rouva puheenjohtaja, tässä johdantoni. Ähm, kiitoksia paljon. Meillä on nyt reilu tunti aikaa kysymyksiä ja vastauksia varten. Toivon, että jäsenet nyt ilmaisevat, ketkä haluaisivat esittää kysymyksiä. Jean-Paul Kuzeza. Klute, Udo Bullman, Liam Wangok, Astrid Lulling and Ildiko Gal Pellets. Anybody else? Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Silvi, Filipe, niin ikään. Onko muita halukkaita? Corinne? Anybody else? Muita puheenvuoropyyntöjä? Herra Lange, mikäli haluatte pyytää puheenvuoron, niin kannattaa pyytää nyt eikä sitten joskus myöhemmin. Jean-Paul ensimmäisenä. Otetaan nyt pari kysymystä ensin ja sitten ministeri voi vastata. Mutta vastaustenkin täytyy olla lyhyitä ja ytimekkäitä. Jean-Paul, oli hyvä. Kiitoksia ministeri siitä, että tulitte valiokuntamme kuultavaksi. Haluaisin onnitella teitä siitä ohjelmasta, jonka te esittelitte. Toivottavasti lupauksesta voidaan pitää kiinni. Meidän ryhmämme etenkin haluaisi sitä, että asiat etenevät. Tätä silmällä pitäen maan täytyy olla erittäin päätäväinen ja sen täytyy näytellä omaa rooliansa. Ei riitä, että puhuu neuvoston puolesta, vaan täytyy tehdä myöskin töitä niin täytyy etsiä ratkaisuja ja pyrkiä vuoropuheluun. Tässä suhteessa haluaisin esittää teille kysymyksen. Mitä menetelmää aiotte käyttää hyväksenne, jotta saisitte tiettyjä asioita, vaikeita asioita etenemään? Asioita, jotka olette pöydällä jonkin aikaa. Monet meistä haluaisivat, että näiden suhteen päästäisiin tuloksiin vielä ennen teidän puheenjohtajakautenne päättämistä. Esimerkiksi tämä pyrkimys talouden ohjelman jär, ohjausjärjestelmän aikaansaamiseksi hyvin pitkän ajan työtä, mutta nyt haluttaisiin mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman hyviä tuloksia aikaan, sellaisia, joiden muokkaamisessa parlamentti otetaan asianmukaisella tavalla mukaan tähän työhön. Annan puheenvuoron siinä järjestyksessä, kuin niitä esitettiinkin. Jürgen Grytä. Ja, danke. Äh. Kiitos puheenjohtaja Minulla olisi kysymys, joka liittyy talouden ohjausjärjestelmään. Olemme havainneet, että viime kuukausina ja viime vuosina hyvin monet pienemmät maat, Etä-Euroopan ja Kaakkois-Euroopan maat ovat joutuneet keinottelun kohteeksi. Keinottelu on johtanut siihen, että maat ovat velkaantuneet. Talouden ohjausjärjestelmä ehdotus, jota äh, komissio on valmistellut, äh, pyrkii rankaisemaan niitä maita, jotka eivät ole pystyneet noudattamaan velkaantumiskriteereitä. Mikäli äh, näin on, että vähintäänkin osa velasta on johtunut nimenomaan ei näiden maiden omista virheistä, vaan pikemminkin keinottelusta. Äh, Mikäli tämä pitää paikkansa, niin miten te suhtaudutte tähän? tähän rankaisuehdotukseen. Onko tämä teidän mielestäni hyväksyttävä? Me katsomme, minun ryhmäni vasemmisto parlamentissa katsoo, että tämä ei ole ollenkaan hyväksyttävä. Tällainen automatiikka, tämä automatiikka vie asioita väärään suuntaan. Tämä saattaa pahentaa näiden maiden tilannetta sen sijaan, että näillä maille annettaisiin tilaisuus päästä tästä ongelmasta ulos. Toinen elementti, joka tähän liittyy, Viittasin jo näihin mekanismeihin, joista tällä hetkellä keskustellaan komission puolella. Pahimmassa tapauksessa nämä saattavat vain pahentaa varsinkin pienempien maiden asemaa. Ensi vuonna tai viime vuonna me pyrimme taistelemaan köyhyyttä ja sosiaalista um syrjäytymistä vastaan. Sitä varten komissio antoi 16. joulukuuta tiedonannon, jossa äh, todettiin, että tulevaisuudessa äh, tällainen yhteiskunnallinen kestävyystutkimus myöskin tehtäisiin aina silloin, kun komissio ehdottaa äh, joitakin lainsäädäntöaloitteita. Miten nämä kulkevat käsi kädessä? se, mitä säästöpolitiikan puolella ehdotan, ja toisaalta sitten puhutaan tästä sosiaalista kestävyydestä. Tämä olisi minun kysymykseni. Kiitos kysymyksistä. Salika, että vastaan niihin järjestyksessä aluksi Jean Paulin kysymyksiin ja haluan todellakin kiittää myöskin siitä, että hän jatkaa tässä sitä aiempaa keskustelua, jota olemme käyneet tällä kysymyksellään. Luonnollisesti Euroopan unionin kannata, olimme viemässä sekä ottamassa kantaa Euroopan unionin nykyhetkeen ja tulevaisuuteen muuhun emme, mutta kaikki prioriteetit, joita Unkarilla puheenjohtajavaltiona on, ne liittyvät siihen, että pyritään vahvistamaan EUn nykyistä tilaa ja jotta unioni voi myöskin voittaa tulevaisuuden. Me unkaraiset olemme sitoutuneet voimakkaaseen Euroopan unioniin. Ja voimakas Euroopan unioni edellyttää voimakasta eurovyöhykettä ja voimakasta euroa. Kuten edustaja aivan oikein totesi, ensinnäkin täytyy toimia nopeasti ja täytyy toimia hyvin. Kumpaankin tarvitaan samanaikaisesti. Mitä tulee sitten kysymykseen siitä, minkälaista teknologiaa me käytämme, niin haluaisin lainata erästä maailman parasta historioitsijaa, että kyllä, tämä todellakin on hyvin tärkeä kysymys, sillä ihmiskunnan kehityksessä on takana kolme lähdettä, kulttuuri, maantiede ja tekniikka. Kysymys on siis todellakin aivan tärkeä, mitä tulee siihen, millaista tekniikkaa käytämme. Olemme onnekkaita kuitenkin, koska olemme voineet käydä ensimmäistä keskustelua puheenjohtajan kanssa jo viime vuoden joulukuussa, jolloin etukäteen jo suurin piirtein puhuimme Unkarin puheenjohtajakauden talous- ja raha-asioiden prioriteeteista. Keskustelu oli epävirallinen, ja nyt haluaisin vastata tekniikan kysymykseen, siis että tulevaisuudessakin me tulemme tekemään samanaikaisia aloitteita ja käymään sekä epävirallisia että virallisia keskusteluja, ja tavoitteenamme ovat päätökset niin, että kun tästä kuudesta säädöksestä oli puhetta, niistä neljä on sellaista, että se vaatii yhteistä päätöstä, mutta kaikki kuusi kysymystä kuitenkin ovat yhteydessä toisiinsa niin, että me toivomme, että voisimme saada aikaan muodollisia päätöksiä niin, että joulukuun, kesäkuun loppuun mennessä saisimme oikeudellisen käsittelyn päätökseen ja niin, että tarvittaisiin vain sitten enää epävirallisia keskusteluja. Tämä edetään niitä paljon. Niin toiminta ymmärsin oikein herra Raitin kysymyksen, joka esitti talouspolitiikkaa koskevan kysymyksen. Me olemme täällä talouspolitiikan harjoittajia ja samaan aikaan tuntevia Euroopan kansalaisia. On täysin selvää, että lyhyt tähtäys ja pitkä tähtäys niiden välissä on pientä jännitettä herra edustaja. Lyhyellä tähtäyksellä täytyy vahvistaa budjettia, ja se täytyy tehdä kahdella tavalla. Täytyy muutaman vuoden sisällä saada erinäisten jäsenvaltioiden, ennen kaikkea Euroopan jäsenvaltioiden, budjetin vaje alle 3 prosentin. Me siis Unkarissa jo tänä vuonna olemme ottaneet tämän tavoitteeksemme. Tavoitteemme on, että vuonna 2011, en nyt täällä esiinny unkarilaisena ministerinä, mutta otan esille tämän eurooppalaisena esimerkkinä, me Unkarissa haluamme saada budjetin, tulemme saavuttamaan budjetin vajeen, joka on alle 3 prosenttia vuonna 2011. Mutta tietysti tärkeä paine kohdistuu nimenomaan valtionvelkaa EU-ssa ja eurovyöhykkeellä. Siitä se on 70-80 prosenttia ja vuoden 2014 eh, mennessä ennusteiden mukaan koko eurovyöhykkeen yhdistetystä BKTstä siitä valtiovelka on 100 prosenttia. Jos nämä kaksi heikkoa kohtaa saadaan eh, käsitellyksi, jos onnistuu saada budjetit järjestykseen ja uudestaan vähennettyä valtionvelkaa. velkaa, tulee mahdolliseksi ja todelliseksi 2020 tavoitteiden saavuttaminen. Me näemme, että tämä 2020 ohjelma, johon lisältyy työllisyys ja koulutus ja pitkän tähtäyksen eurooppalainen kehitys, että tämä on keskeinen kysymys. Me unkarilaiset, lopuksi haluaisin sanoa vielä tämän, me unkarilaiset ehdotimme ECOFIN neuvostolle. Minä unkalaisena ministerinä tein tämän esityksen, että meidän pitäisi käsitellä kasvun, työllisyyden, tasapainon ja väestönkehityksen kysymysten kanssa samanaikaisesti. Lyhyellä tähtäyksellä näyttää, että tasapaino on tärkeintä, mutta pitkällä tähtäyksellä Euroopan menestystä ajatellen kasvu, työllisyys ja väestönkehitys, sen ratkaiseminen on sitä, mikä johtaa tasapainoon raha-asioissa, tasapainoon budjeteissa ja myöskin vähenevään valtion velkaan. Kiitos kysymyksistä. Okay, we'll uh, collect in, I think we'll do three questions. Voimme ottaa nyt kolme kysymystä tällä kertaa. Udo, Liam ja Astrid. Udo ensimmäisenä. neuvoston puheenjohtaja, te mainitsitte valtion velat kun tarkastelemme valtion velan rakennetta Euroopassa, tulee selväksi, että suurin osa tästä on aiheutunut siitä, että julkistalouden puolella on otettu velkaa näiltä pankeilta ja rahoituslaitoksilta, jotka ovat olleet keinottelun kohteena ja itse keinotelleet. Te totesitte, että Unkarilla on kyllä halua ryhtyä uusien verenkäyttöön ottamiseen, jotta päästäisiin verosta, tästä lamasta pois? Milloin on aika ryhtyä Euroopassa rahoittamaan rahoitussektoria niin, että rahoitussektori voisi osallistua tämän kriisin aiheuttamien sotkujen selvittämiseen. Voisitteko auttaa tämän nyt jumin juuttuneen kysymyksen transaktioveron edistämiseksi? Pelkiä puhui sen puolesta, Ranskan hallitus niin ikään on tämän veron puolesta, transaktioveron puolesta. Miksi sitten ne pankit ja rahoituslaitokset joilla on monia tytäryrityksiä, joilla on laaja asiakaspiiri, jotka tukevat pk-yrityksiä esimerkiksi, mutta eivät ole ryhtyneet tällaiseen high frequency-kauppaan, eivätkä ole sotkeutuneet näihin ongelmiin ja spekulaatioihin, miksi niitä rangaistaisiin. Tällaisen veron avulla päästäisiin kriisin vastaisessa politiikassa eteenpäin. Eikö tämä olisi järkevää? Olisitko valmis nyt viemään tätä asiaa eteenpäin? Oui, monsieur le président. Euh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, G20 esityslistalla on tärkeä asia. Te sanoitte juuri, että teidän mielestänne euroalueen tulevaisuus on erittäin tärkeä, vaikka Unkari ei euroalueeseen juuri nyt kuulukaan vielä. Lissabonin mukaisesti unioni, unionissa neuvosto päättää suunnan. Ensimmäinen kysymykseni onkin seuraava. Aiotteko te neuvoston edustajana pyytää Euroopan keskuspankkia puuttumaan euron ohjauskorkoon. Monien tarkkailijoiden mukaan se on nykytilanteeseen verrattuna Juonin verrattuna yliarvostettu. Tämä on vaikea asia esimerkiksi eurooppalaiselle teollisuudelle, joka joutuu kärsimään kilpailutilanteesta. Toinen kysymykseni liittyy valtion obligaatioihin, euroobligaatioihin. Te otitte tämän esille, kun esittelitte esityslistaanne, jolla oli paljon asioita, mutta tämä jäi siitä pois. Monet ovat sitä mieltä, että eurobondit olisivat merkittävä väline, jolla voitaisiin vastustaa markkinoiden järjetöntä spekulointia. Mikä on teidän näkemyksenne tämän asian osalta? Astrid. Astrid, e hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin pyytäisin anteeksi niin teiltä kuin ministeriltäkin, että olin myöhässä, mutta tämä nyt johtui Belgian valtion rautateistä. Hyvä ministeri, te puhuitte juuri kun tulin tänne saliin, puhuitte hyvin kunnianhimoisesta seuraavan kuuden kuukauden työohjelmastanne ja myös talletusverotuksesta. No, kun itse tulen sellaista valtiosta, jolla on periaatteen vastustus näihin ehdotuksiin, haluaisin muistuttaa, että Luxemburg ei ole mikään suuri valta tässä, mutta tässä on 27 jäsenvaltion välillä löydetty yhteisymmärrys, jonka mukaisesti pidetään kiinni kansainvälisistä standardeista informoinnin osalta, eli pyyntöjen pohjalta annetaan tietoja. Nämä määräykset on pantu täytäntöön, niitä on usean otteeseen sovellettu. Olemme aivan pelanneet sääntöjen mukaisesti. Viime kuussa Luxemburg jälleen kerran antoi hyväksyntänsä yhteisymmärrykselle hallinnollisesta verotusyhteistyöstä, eikä tässä ole pelkästään kysymys tiedon, tietojen välityksestä, niin kuin jotkut halusivat. Mitä tulee sitten neuvotteluihin kolmansien maiden kanssa, niin tämä on aivan tähdellisen tärkeää. Täytyy valvoa sitä, että Euroopan unionia ei rangaista sen lähinaapureiden ja kumppaneiden taholta. Meidän täytyy varmistaa se, että pelikenttä on oikeudenmukainen eikä kilpailu saa vääristyä. Tämä olisi erittäin haitallista. Yhtä lailla meidän täytyy todeta se, että nämä kolmannet maatkin, kun ne, kehotta, ne kehittyvät Euroopan unionin toimimaan suuntaan, eivät asiat nyt aivan yön yli tapahdu, mutta hitaasti ja varmasti. Näin esimerkiksi Sveitsi on lähtenyt mukaan kahdenvälisiin neuvotteluihin Saksan ja yhdistyneen kuningaskunnan kanssa talletusverotuksen osalta ja näyttäisi siltä, että Sveitsi on tehnyt merkittäviä myönnytyksiä asiassa. Ja näin voidaan odottaa, että nämä neuvottelut ne menevät eteenpäin, muutkin voivat niihin lähteä mukaan. Haluaisin, hyvä ministeri, teille vielä muistuttaa, että se järjestelmä, joka todella on hyvin toiminut, on lähdeverojärjestelmä. Kun ajatellaan tiedonvaihtojärjestelmää, niin silloinhan tässä nyt ollaan ihan hämärässä, mitä tulee saavutettuun e, edistykseen. No, tässäpä oli se, mitä halusin sanoa ministeri, ja toivon, että puheenjohtajuuskautenne on erittäin menestyksekäs. mutta toivon, että otatte todella huomioon sen, mitä tässä juuri totesin. Kiitos. Thank you. If you respond to those, nyt vastata näihin kysymyksiin? Herra Ulman, suuret väittelyt ensin Unkarissa ja sitten yhdistyneessä kuningaskunnassa liittyivät asiaan, mutta nyt jo yhdisteensä kymmenessä maassa on otettu käyttöön pankkivero. Oli maita, muun muassa Unkari ja yhdistynyt kuningaskunta, jotka totesivat, We've lost the translations, I think. Uh. Ei ole tulkkausta. We haven't got English either. Englantiakaan ei ole. The Hungarian language ah, English is, working. is a unique one, so is... I... Unkari on ainutkertaista. An intensive course on that. Meillä on teille intensiivikurssia unkarin kielessä. English is working. Kyllä englannin tulkkaus toimii. Entäs ranska? Hyvä. Talan symboli. Ehkä on symbolista se, että kun puhutaan pankkivarosta, niin hetkeksi tulkkaus katosi. Sillä Todellakin, kun ensin Unkari ja sitten yhdistynyt kuningaskunta ottivat käyttöön pankkiveron viime vuoden puolivälissä, siihen liittyi suuria väittelyitä. Nyt jo kymmenessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa on jossakin muodossa pankkivero. On väliaikaisia pankkiveroja ja on myöskin pankkiveroja, joita voidaan pitää pysyvinä Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Pankkiveron käyttöönotto on asia, johon liittyy riski. Se tekee pankit varovaiseksi rahoitusasioissa. Luonnollisesti kaikissa kymmenessä jäsenvaltiossa pankkiveroa perusteltiin hyvin tärkeällä talouspoliittisella perusteella, joka oli se, että siihen, että olisi kasvua, että syntyisi uusia työpaikkoja, syntyisi investointeja, siihen täytyy saada aikaan tilanne, jossa budjetti on kunnossa ja jotta voidaan pysäyttää valtion velkaantuminen. Jotta saataisiin tilanne, joka vallitsi ennen vuotta 2008, mitä tulee nimenomaan suhdannetilanteeseen, täytyy saada järjestykseen budjetti ja saada aikaan se, että valtionvelka ei kasva. Ja siinä vaiheessa, kun tämä on saatu kuntoon, voidaan luottaa siihen, että tulee hyvä suhdanne. Nämä perustelut voittivat. Minä uskon, että jokaisessa jäsenvaltiossa, jossa otettiin käyttöön pankkivero, minä olen perillä joidenkin jäsenvaltioiden tämän tyyppisestä politiikasta. Jokaisessa valtiossa pankkiveron rinnalla on sovellettu myös sellaisia talouspolitiikan välineitä, jotka pyrkivät nimenomaan keski- ja pien, keskisuurten ja pienten yritysten tukemiseen ja työpaikkojen luomiseen. Jos näin ei olisi, silloin pankkivero olisi pelkästään riski. Unkari puheenjohtajavaltiona suosittelee jäsenvaltioille, että työstetään sellainen pankkiverojärjestelmä, joka voi koostua useammasta kokonaisuudesta, joka on harmonisoitu pankkiverojärjestelmä unionin tasolla. Hyvä herra Knock. Otitte esille kaksi kysymystä. Aloittaisin ensimmäisestä. Haluaisin sanoa, että kansantalouden tuntijana en kotimaassa, en Euroopan unionissa, enkä eh, myöskään eh, ECOFI-neuvostossa alkaisi asettamaan tavoitteita vaihtokursseista. Vaihtokurssit ovat rahamarkkinoiden ja riippumattomien keskuspankkien eh, toiminnan tulosta, ja minusta se on luonnollista ja myöskin välttämätöntä myöskin Euroopan keskuspankin tilanteessa. Euroopan keskuspankki on riippumaton, se on riippumaton poliitikoista ja sen lisäksi ECOFin neuvoston puheenjohtaja ei ole hyvä esittää mitään mielipiteitä vaihtokursseista. Meidän tehtävämme on se, että luodaan sellainen talouspolitiikan ympäristö, jossa mikä tahansa vaihtokurssi toimii ja samaan aikaan on kasvua, syntyy työpaikkoja, vahvistuvia pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja että syntyy lapsia. Jos on tällainen talouspolitiikan tilanne, silloin mikä tahansa vaihtokurssi on hyvä. Jos ei ole kasvua, jos ei synny työpaikkoja, jos ei ole investointeja, jos ei ole lapsia, silloin mikään vaihtokurssi ei auta. Hyvä edustaja, otitte esille myöskin eurojoukkovelkakirjojen kysymyksen. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että ne ovat hyvä ajatus, mutta ennen kuin Euroopan unionissa eurovyöhykkeellä otetaan käyttöön eurojoukkovelkakirjamarkkinat, täytyy saada asiat järjestykseen. Tähän liittyvät erinäiset puheenjohtajakautemme prioriteetit. Talouden hallinto, sopim- perustamissopimuksen muuttaminen, Euroopan talouden ohjausjakso, Euroopan vakausmekanismin pystyttäminen. Näitä kaikkia tarvitaan siihen, jotta voidaan vahvistaa euroa, eurovyöhykettä ja Euroopan unionia. Ja silloin me voimme sitten toimia myöskin voimakkaasti sen puolesta, että saadaan aikaan eurojoukkovelkakirjamarkkinat. Jos on joukkovelkakirjan markkinat, täytyy olla voimakasta olemassa olevaa luottamusta, joka kohdistuu markkinoihin. Sitten haluaisin kiittää rouva edustajaa ystävällistä sanoista. Luonnollisesti Unkari puheenjohtajavaltiona ECOFIN neuvostossa haluaisi toimia sen puolesta, että ratkaistaan säästöjä koskevan veron direktiiviin liittyvät kiistat. Haluamme saada aikaan poliittisen sopimuksen. Se on meidän tavoitteemme. Olemme sitä mieltä, että on kaksi kysymystä, jotka tällä hetkellä ovat avoimia. Kumpikin kysymys on luonteeltaan poliittinen. Ensimmäinen liittyy ulkoiseen ehdollisuuteen ja toinen väliaikainen jakso, väliaikainen ajanjakso. Henkilökohtaisesti lähtisin, olen tehnyt aloitteen itse asiassa jo kahdenvälisistä keskusteluista niiden jäsenvaltioiden ja ministerien kanssa, jotka ovat, ovat sitä mieltä, että, jotka ovat välttämättömiä, joiden apu on välttämätöntä, jotta saadaan aikaan poliittinen sopimus Itävalta, Luxemburg, Tanska, Italia, Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta, Ruotsi. Näiden ministerien suostumus olisi saatava aikaan Unkarin puheenjohtajakauden aikana, ja jos tämä syntyy, näihin, tähän suostumukseen pyrin kahdenvälisillä keskusteluilla, silloin voimme saada aikaan poliittisen sopimuksen säästöjen verotuksen direktiivistä. Tämä on erittäin tärkeä tavoite Unkarille puheenjohtajavaltiona ja tartumme kaikkiin virallisiin ja epävirallisiin välineisiin tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Um, we've got four people left, so I'll take... Meillä on vielä neljä puhujaa, joten otamme ne kahden ryhmissä. Silvi ja Filippa ensin. Merci, monsieur le ministre. Kiitoksia, hyvä ministeri hyvin nopeasti eräs käytännön läheinen asia, niin täällä olen. Minä olen yksi esittelijöistä tässä paketissa. Euroopan neuvosto viimeisimmissä johtopäätöksissä on korostanut tarvetta nopeuttaa työtä talouden ohjausjärjestelmäpaketin osalta. Haluaisin kiinnittää huomiota ne siihen, että tässä voi mennä nope, voidaan mennä nopeammin ja Unkarin puheenjohtajuuskauden menestys voisi olla suurempi, jos onnistutaan äh, tässä vahvistamaan neuvoston kanssa, kanta riippumatta siitä, mitä parlamentti tekee. Tietysti parlamentti täytyy ottaa myös neuvoston näkemykset huomioon. Minun täytyy kiinnittää huomiota nyt siihen, että tulevina viikkoina teidän pitäisi välttää sitä, että neuvosto ja parlamentti lähtevät täysin eri suuntiin. Muuten kesäkuun määräaikana on tässä hyvin, hyvin lähellä. Sitten mitä tulee näiden euromääräisten joukkovelkakirjojen osalta, minä otin tämän kysymyksen esille, koska on äärimmäisen tärkeää, että täällä parlamentissa, valiokunnassa ja myös täysistunnossakin kenties puhutaan tästä aiheesta. Sanoitte, että tässä täytyy jokaisen kotipihansa siivota, no se on aivan totta, mutta olen itse tehnyt e, esityksen siitä, että vastustetaan mm, maailmanlaajuisia likviditeettimarkkinoita, niiden luomista tässä. Minä haluaisin teidän näkemyksenne nyt Jakob von Weizsäckerin ja muiden näkemykset sinisistä ja punaisista joukovelkakirjoista, jos tässä nyt luodaan nämä välineet. And contrary to my instruction... Annan sittenkin Langenille ja Kariselle vielä puheenvuorotta. toisin kuin aiemmin totesin. Filip ja Korin kuitenkin heitä ennen. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen täällä. Well, I, I'd like, uh... Minä haluaisin ensinnäkin pureta uh, tähän uh, verotuskysymykseen. Tiedämme kaikki, kuinka uh, tärkeää on saada verotuspuoli kuntoon, mikäli halutaan tasapainoiset valtion taloudet aikaan ja miten ja mikäli halutaan jälleen investointikyky elvyttää. Pari esimerkkiä. Uudo mainitsi jo tähän tämä transaktioveron, joten en sen toista. Meillä on jo yksi versio tästä finanssitransaktiovero. Lisäksi tämä toinen käsite, tämä finanssitoimiin kohdistuva vero, jota jotkut ovat, jota jotkut ovat ehdottaneet, mutta ei tar- jota tarkemmin ei ole vielä muotoiltu. Tämän myöhemmin. Nähdäkseni Unkari on tässä ottanut rohkean askelen, ryhtynyt perottamaan, verottamaan yrityksiä enemmän. Miten voimme varmistaa sen, että monikansalliset yritykset maksavat oman osuutensa, kohtuullisen osuuden? Tämä on erittäin myönteinen asia Unkarissa. Minun yksinkertainen kysymys on vaikea vastata. Mitä käytännön tavoitteita, käytännön tavoitteita voitaisiin asettaa Unkarin puheenjohtajakauden näiden neljän asian suhteen ja miten aiotte edetä näiden suhteen toiseksi? Uh, uh, Seikka, jonka olette usein maininneet, julkinen velka. Usein uh, kuitenkin yksityinen velka on vielä suurempi ongelma. Oletteko samaa mieltä tästä? Ja mitä teidän nähdäksenne voitaisiin tehdä tämän suhteen Euroopan tasolla? Haluaisin jatkaa siitä, mitä Silvi totesi. Meidän täytyy ensin hoitaa omat asiamme kuntoon ja sitten vasta ryhtyä pohtimaan sitä, minne investoidaan. Halusimmepa tai ei, meidän täytyy tehdä tämä kaikki yhdessä. Maailma ei jää odottelemaan siksi, kunnes meidän rahoitusmaailmamme on kunnossa. Maailma etenee oma ratansa ja saattaa, että me jäämme tässä jälkijunaan ja käviemme kilpailussa. Samalla kun hoidamme omat asiamme kuntoon, meidän täytyy kuitenkin hoitaa maailmanlaajuisia asioita, ei vain joko tai. ja Kiitoksia paljon. Haluaisin lisätä jotakin siihen, mitä Sivi Kulari totesi tästä prosessista, joka liittyy tähän talouden ohjausjärjestelmän pakettiin. On tärkeää, että neuvosto ottaa huomioon tässä parlamentin kannan mahdollisimman pikaisessa tahdissa, koska Mikäli haluamme saada aikaan sopimuksen kesäkuun mennessä, on erittäin tärkeää, että alusta pitäen kuullaan myöskin parlamenttia. Yhtyisin siihen, mitä Sylvie Goulart totesi, kun hän sanoi, että meidän pitäisi esittää erittäin vahva kannanotto ehkä ECOFIN neuvostossa ja Euroopan neuvostossa ennen kuin ryhdytään vuoropuheluun parlamentin kanssa. Tämä ei käy. On tärkeää, että ensinnäkin parlamentti antaa mandaatin talous- ja rahoituskomitealle, jotta se ryhtyy sitten neuvottelemaan puheenjohtajamaan johdolla. Toivottavasti ymmärrätte tämän vaatimuksemme. Olisimme voineet toimia paljon nopeammin, mikäli parlamentti olisi saanut päässyt mukaan seuraamaan tilannetta jo silloin, kun työryhmä vasta valmistelee tätä asiaa. Toivottavasti te tulette tässä vaiheessa nyt kunnioittamaan paremmin parlamentin ja parlamentin kantanottoja. Haluaisin vain todeta, että herra Bulman esitti täsmäisen kysymyksen, aikooko Unkari itse puheenjohtajakaudellaan tukea tätä finanssitransaktioveroa, niin kuin Belgia puheenjohtajakaudellaan pyrkii etenemään sen suhteen. Eli tämä on selkeä kyllä, ei vastaus. Ja Filip, peräänkuulutte sama vastausta, joten voisitteko nyt vastata näihin kysymyksiin tässä välissä? Niin. Haluaisin aloittaa vastaamalla ensin Rova Gularin kysymykseen. Jos toteamme, että haluamme nopeuttaa kuuden lakisäädöksen toteuttamista, joka liittyvät talouden ohjaukseen ja hallintaan, josta neljä vaatii yhteispäätöstä. Silloin kaikkia epävirallisia ja virallisia keskustelumahdollisuuksia neuvoston ja komission ja neuvoston ja parlamentin välillä täytyy käyttää. Aina on niin, että jokaisella osallistujalla on tarvetta viisaisiin ja hyviin kompromisseihin. En nyt ajattele tässä, että nopeasti tehtäisiin, tehtäisiin vain jokin nopea ratkaisu, vaan että haluaisimme saada aikaan viisaita kompromisseja, jotka valmistellaan hyvin lukuisissa epävirallisissa ja virallisissa askelisissa, askelissa. Olen yhtä mieltä edustajan kanssa siitä, että tietysti oma ja asiat, jotka liittyvät äh, askeleet, jotka ovat riippuvaisia oman hallituksen, kunkin hallituksen toiminnasta ja sen lisäksi myöskin ne toimijat, joita tehdään EU, eurovyöhykkeen sisällä, että näitä askelia täytyy toteuttaa samanaikaisesti. Mitä sitten herra edustaja esitti kysymyksessään, joka liittyy pankkiveroon? Haluaisin sanoa, että ehkä tässä pitäisi lainata Keynesin henkeä, näin haluaisin vastauksessani tehdä. Nimittäin huonoina aikoina pankkiverolla siellä, missä sitä tarvitaan, kymmenessä valtiossa sitä on tarvittu, pankkiveron osalta voidaan sanoa, että on tarvetta siihen, että saadaan budjetin vaje järjestykseen. Näinä kuukausina pankkivero on sellaisessa roolissa, että se auttaa Euroopan unionin jäsenvaltioissa budjetin tasapainottamisessa. Hyvinä aikoina pankkivero on se, jonka kautta voidaan luoda varantoja seuraavia huonoja aikoja varten. Keynes suositteli sitä, että huonoina aikoina täytyy käyttää varoja enemmän, se ei aina ole mahdollista, mutta että hyvin aikoina tulee sitten koota varantoja seuraavaa sadekautta varten. Me lähestulkoon uskoimme 90-luvulla Amerikan talousasiantuntijoiden kommenteihin, että enää ei tulisi maailmanlaajuisia maailmantalouden rahoitus- ja talouskriisejä. 2000 huhtikuussa saatoimme nähdä, kun Nasdaq, teknologian osakepörssi, romahti. Ja sitten 2008 lokakuusta eteenpäin saatoimme nähdä, että kriisit ovat palanneet. Mitä tulee pankkiveroon? edustaja Lambert, haluaisin suositella, että miettisitte sit asiaa Keynesin hengessä. Eli niin kauan kuin emme saa talouksiamme kuntoon, niin kauan kuin budjetit eivät ole kunnossa, meidän tulee käyttää, jos kansanhallitus niin päättää, tätä mahdollisuutta ö, kriisin hoitoon niin, että ei pitäisi joutua keskeyttämään kasvua eikä työpaikkojen syntymistä, siis käyttää pankkiveroa. Mutta sitten, kun aurinko taas paistaa, pankkiveroa voitaisiin käyttää eurooppalaisena välineenä, eurooppalaisena pankkiverona seuraavan vi- kriisin eh, ennakointiin. Toivottavasti sitä ei tule yhtä syvä kuin tästä nykyisestä kriisistä, niin että on käytössä riittävä varanto kriisin hoitamiseen. Kiitos, herra edustaja, että mainitsitte Unkarin yhtiöverotuksen alentamisen. Me olemme ottaneet tämän käyttöön tukeaksemme pieniä ja keskisuuria yrityksiä ensimmäisestä heinäkuuta 2010. Ensimmäiset, ensimmäinen palaute on ollut myönteistä ja on nähty, että verojärjestelmä siinä, että on vähennetty kevennetty tuloja koskevaa verotusta ja kasvatettu kulutusta koskevaa verotusta. Sen kautta on voitu ohjata taloutta uusiin investointeihin ja työpaikkojen syntymiseen. Luonnollisesti monikansalliset yritykset viitaten investointeihinsa ovat niin heidän, heidän osaltaan on olemassa Euroopan unionin taso, tasoisia säädöksiä, joita kaikkien täytyy noudattaa. Olen yhtä mieltä edustajan kanssa siitä, että maailma ei odota siihen saakka, kunnes me olemme selviytyneet budjetti- ja valtionvelka kriisistämme. Sen aikanakin on saatava aikaan investointeja ja työpaikkoja. Nämä ovat ne välineet, jotka on käytettävä samanaikaisesti. Ja uskon, että ECOFIN neuvostossa täytyy on, tai ECOFIN neuvostossa on keskitytty enemmänkin rahoitusvälineiden osalta toimintaan, mutta on pyritty siis keskittymään ennakoiviin ja korjaaviin välineisiin, mutta samanaikaisesti Euroopan unionin eri neuvostoissa, muun muassa kilpailukykyneuvostossa – on käsitelty, käsiteltävä myöskin kysymyksiä, jotka liittyvät kilpailukyvyn kehittämiseen. Samanaikaisesti, mitä tulee sitten siihen, mitä Rova edustaja sanoi, olen yhtä mieltä siitä, että neuvoston ja parlamentin osalta, niin haluaisin nyt vielä palata siihen, miten aiemmin sanoin. Eli täytyy käyttää kaikkia epävirallisia ja virallisia välineitä sen aikaansaamiseksi, että syntyy siltoja kolmen toimijan välillä, neuvoston, parlamentin ja komission, ja että rakennamme lopullisen rakenteen kuudelle säädökselle niin, että kesäkuun lopussa nämä voisivat tulla voimaan. Edustaja Bulman esitti kysymyksen myös siitä, mikä on ECOFIN neuvoston johtajana minun mielipiteeni rahoitussektorin transaktioverosta. Minä haluaisin sanoa, että hyvin perusteellisen analyysin jälkeen voidaan tehdä päätös siitä, voidaanko rahasektorilla käsittäen siihen mukaan kuuluviksi myöskin pankit, pörssit, mahdollisesti myös vakuutusyhtiöt, vakuutusalan miettiä, voidaan analyysin jälkeen miettiä, minkälaisia veroja voidaan ottaa käyttää, mitä vanhoja veroja voidaan säilyttää. Nimittäin on niin, että joillakin sektoreilla me emme ole yksin. Esimerkiksi transaktioveron osalta Euroopan unioni on vain yksi suuri globaali toimija. Ja jos maailmanlaajuisessa taloudessa voimme saavuttaa vaikkapa G20 tasolla yhteisen sopimuksen, transaktioveron osalta, se merkitsee varmuutta Euroopan unionillekin. Joten suosittelisin meille, että pitäisimme mielessämme kaksi asiaa. Ensinnäkin rahoitusjärjestelmästä on noussut esiin tämänhetkinen kriisi. Ja toinen asia on sitten se, että vain sellaisia uusia veroja tulee ottaa käyttöön, jotka eivät iske takaisin meihin päin niin, että niihin tartutaan vain perustavanlaatuisen analyysin jälkeen. Ajattelen nimenomaan pankkiveron tulevaisuutta tai transaktioveron tulevaisuutta. Niiden osalta nämä ovat ratkaisevia kysymyksiä. Uh, Kiitoksia paljon. Se, että asioita hoidetaan nopeasti, on toistunut lukuisissa yksityisissä tapaamisissa, koska tämä menee nyt nettiin. haluan toistaa asian, jonka usein muutoinkin on todennut, että raha- ja talousasioiden valiokunnalla on vain yksi nopeus, eli pikanopeus. Tästä usein on valitettu jopa. Emmekä aio jäädä pyörittämään peukaloita tälläkään kertaa. Me teemme työmme nopeasti mutta tavanomaisen tehokkaalla vauhdilla samalla. Minulla on vielä neljä puhujaa niin joka vain venyy ja venyy, joten annan kaikille neljälle puheenvuoron Langen, Kaaraansa, Tussansa ja Indigo Peres. Kaikki nämä neljä saavat vielä puheenvuoron. Verna, ole ensin ystävällinen. Werner. Kiitoksia puheenjohtaja, herra ministeri. Neuvoston työryhmän työhön haluaisin viitata. Neuvoston työryhmässä on käsitelty johdannaisia ja niitä koskevaa sääntelyä. Belgia antoi luonnoksensa. Onko Unkari nyt sitten jatkanut tästä samasta? Tässä kiinnittää jotkut asiat huomiota. Sen jälkeen, kun neuvosto oli neuvotellut asiasta, nämä pörssin ulkopuoliset derivaatit, eli johdannaiset, ei ole vain kyseeseen, vaan kaikki johdannaiset. Ja tästä on käyty julkista keskustelua perus, perusteltua sellaista. Saman aikaan kuitenkin vaaditaan yhä enemmän poikkeuksia esimerkiksi energiakauppaan, eläkerahastoihin, julkisiin pankkiin, kiinteistöalalle. Kaikki haluavat poikkeuksia poikkeuksien perään. Ja kolmanneksi uskon, että tämä transaktiorekisteri voidaan ottaa käyttöön vasta sitten, kun meillä on kaikki nämä tiedot näistä johdannaisista mukaan luettuna OTC-derivaatit ja Sitten vasta voidaan ottaa tämän rekisterikäyttöön ja, ja silloin tietyt ehdot toteutuvat, jotka mahdollistavat ylipäänsä tämän oton. Neuvostolla on kunnianhimoinen ohjelma. Muutaman vaikean asian suhteen yhteisen kannan syntyminen seikan, jossa Yksi seikka vähintäänkin on avoinna vähintäänkin vie kevään huippukokoukseen ennen kuin asia selkeytyy maalis-huhtikuuhun. Voitteko kertoa, miten asia pyrkitään selvitään ja miten parlamentin kanta tullaan ottamaan huomioon tämän yhteydessä, koska me olemme tässä yhteispäätösmenettelyssä mukana? Ja tässä halutaan tietystikin tukea komission tekemää ehdotusta, mutta mikäli sitten neuvosto lähtee täysin eri urille, niin silloin tästä tulee kyllä melkoinen yhteen törmäys. Ja silloin asia ei saada hoidettua, niin kun Unkarin puheenjohtajakausi on tullut päätökseensä. Otmar, ole hyvä. Herra ministeri, minulla olisi seuraava lyhykäinen kysymys. Ensinnäkin, Mielin olisin kuullut, milloin valtionvarainministeriöt ryhtyvät puimaan tätä jumiutunutta asiaa, joka liittyy tähän suoja kysymykseen, vai aiotaanko tätä keskustelua tai ongelmaa vain syventää sen sijaan, että se selvitettäisiin? Katsotteko te, että hallitusten välinen elin vai pikin, tuliko tästä hallitusten elimestä yhteisöelin, jotta tämä asia saataisiin myöskin tilintarkastustuomioistuimen tarkkailun aiseksi. Kolmas seikka, te usein mainitte, pank, mainitsitte pankkiveron. Tsekki on tästä esimerkki, Unkara toisena esimerkki. Erilaiset pankkisääntöt johtavat kilpailuun vääristymiseen. Miten saataisiin eurooppalaiset säännöt? Te puhutte tästä erityisveroista ja maksuista, jotka saattavat olla Euroopan lainsäädännön vastaisia, koska tämä johtaa silloin epäreilun kohtelun, kun tarkastellaan oman maan toimijoita ja sitten ulkomaalta tulevia toimijoita. And then Herra Tussasa. Viki, sinun puheenvuorosi on hyvin lyhyt, eikö niin? Mutta Tussas ensin. Το ακαθόριστο δημόσιο χρέος της αυξήθηκε συνολικά. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, arvoisa ministeri. Jotta voitaisiin päästä 85 prosenttiin euroalueella BKT ja 80 prosenttiin muualla, niin 4,5 prosenttia on tässä nyt otettu huomioon. Suuri osa työikäistä väestöstä on työttömänä. Joillakin alueilla nuorisotyöttömyys on 45 prosenttia. Neljä, neljä miljoonaa ihmistä elää köyhyysrajan alapuolella Euroopassa. Haluaisin esittää teille nyt neuvoston puheenjohtajana kysymyksen. Voisitteko nyt sanoa, aikooko ECOFIN Unkarin puheenjohtajuuskaudella keskustella seuraavista aiheista? Puhutaanko su- suuresti velkaantuneista maista? Puhutaanko ö, velkatason alentamisesta ja velkojen korkojen alentamisesta ja kolmanneksi myöskin eurooppalaisen mekanismin käyttämisestä näiden velkojen suhteen. Okay. Very quickly, Vicky, and then Ildiko. Ah, yes. Aivan lyhyesti. Päätäksin siihen, mitä te sanoitte pankkiveroista. Mikäli ymmärsin oikein, te siterasitte Keynesiä ja totesitte Keynesin sanoneen, että huono aikoina täytyy kuluttaa enemmän ja niin sen vuoksi meidän pitäisi nyt kaivella rahapussin pohja. Huonon aikoina kuitenkaan palkkoja lasketa ja samalla sanotaan, että pitäisi käyttää enemmän rahaa. Kun tarkastellaan yksityisen sektorin toimintaa, siellä palkansaajat joutuvat tyytymään pieniin palkkoihin. Tai yksityisellä puolella joudutaan tyytymään pienempiin palkkoihin, mutta ei julkisella sektorilla. Mitä sanoitte tästä suuresta erosta niiden oletusten suhteen, joita julkisen yksityisen sektorin työntekijöiden puolella on? Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää ministeriä alustavasta puheenvuorosta ja vastauksista, joita hän on antanut tähän asti kysymyksiin. Samoin kuin niistä vastauksista on siis kollegojen kysymyksiä, jotka tietävät, että puolen vuoden aikana, yhden puheenjohtajakauden aikana ei voida saada aikaan ihmeitä, mutta että tavoitteiden, prioriteettien selkeä määrittäminen on meidän kaikkien etujen mukaista ja ne osoittavat myöskin sen onnistumisen onnistuuko ratkaista edessä olevia tehtäviä. Keskustelu on osoittanut minulle, kuten tähänkin olemme saakka olemme kaikki tienneet, että ei ole sinänsä mitään yksittäistä uutta tointa jäsenvaltioiden tämä transaktiovero tai ajatellen eurojoukkovelkakirjoja tai talouspolitiikkaa. Se, mitä voin pitää hyvin tukemisen arvoisena ja mitä haluan tervehtiä on se, että Unkari pitää tärkeänä sitä, että kuullaan ajoissa jäsenien mielipide, mikä voi myöskin e, olla tärkeää ajatellen yhteistä menestystämme. Ministeri mainitsi e, tämä tärkeät kysymykset ja poikkeavat olosuhteet, niistä puhutaan eri tavoin, nuo eri tavoin painotettu eri jäsenvaltioissa. Voidaan sanoa, että kuitenkaan yhtä ainutta toimintapaa, joka olisi hyvä. Puhuttiin tasapaino, työllisyys, kasvu, demografia. Joskus näyttää siltä, kun olisivat ristiriidassa keskenään, että kaikkia neljää ei voisi samaan aikaan saada kasvun linjalle. Teidän nimenne liittyy suunnitelma, joka oli vuoden 2008-2002 talouden moottorina, Seicheni-suunnitelma. Nyt on taas uudestaan käytössä Seicheni-suunnitelma. Tämä suunnitelma auttaa auttaa tietyillä määritellyillä alueilla, sektoreilla, iskusanalla sanottuna siis, että se on mutta äh, niitä pienet ja suuret yritykset ovat siis niitä, jotka lisäävät äh, työllisyyttä, ovat työllisyyden moottori. Ja millä tavoin tämä voisi yhdistyä EU 2020? Thank you. Thank you, Madam um, um... Kiitos. Salinette, että haluaisin aloittaa, aloitan kysymyksen, joka koski johdannaisia. Emir ja OTC eh, johdannaiskysymys. Ja sanon nyt vilpittömästi, että ensimmäinen prioriteettimme on avoimuuden vahvistaminen. Siis hämärässä voidaan tehdä enemmän hämäriä kauppoja kuin silloin, jos säännöt ovat avoimet. Meidän tavoitteemme on siis, että G20 otetut eurooppalaiset velvoitteet toteutetaan. Tätä voidaan verrata siihen ratkaisuun, joka on Yhdysvalloissa. Kuitenkin haluaisimme saada aikaan yleistä lähestymistä maaliskuussa ja toukokuussa, mutta siis haluaisimme saada aikaan lopullista ratkaisua ei pelkästään OTCn osalta, vaan myöskin pörssitoimien osalta. Edustaja Karas. Niin, haluaisin kysyä takaisin. En oikein ymmärtänyt, mikä tämä suojavarjo on. Siis pankkiverokysymyksestä aloittaisin lyhyesti. Muutama maa on, muutamassa maassa on ratkaisu, joka liittyy pankkiveroon, joka minä tunnen. Tietysti tunnen parhaiten, en voi kiistää sitä, tunnen parhaiten Unkarin tilanteen. Unkarin pankkiveron tapauksessa ei ole mitään erottelua rahalaitosten kesken, joiden omistaja on ulkomainen tai kotimainen. Unkarissa pankkivero, sitä maksaa jokainen rahoitussektorilla toimiva pankki, olipa kysymys pankista tai vakuutuspalveluita tarjoavasta yrityksestä. Unkarissa unkarilaisten omistama suurin pankki, se maksaa myöskin suurimmat verot. Näin yksinkertaisesti tilanne on. Ei siis ole mitään erottelua, ei millään muotoa ulkomaisten ja kotimaisten omistajien omistamien pankkien kesken. Niin, voinko nyt kysyä tästä suoja, suojavarjosta siitä, ehkä se hiukan helpoittaisi vai kysynkö lopuksi, palaammeko lopuksi asiaan? Halusin vain tietää, niin, halusin vain tietää, milloin ECOFIN-neuvostossa tehdään päätös komission esityksistä, jotka liittyvät tämän suojavarjon laajentamiseen tai syventämiseen. Sitähän lykättiin viime maanantaina. Oletteko kenties sitä mieltä, että tästä pitäisi tehdä yhteisöllinen ratkaisu niin, että se ottaisiin pois hallitusten välisen toiminnan piiristä? Igen, képviselő, köszönöm szépen akkor. Niin. Nyt kysymys tuli selväksi. Sekä ECOFIN neuvosto että muut unionin elimet käsittelevät Euroopan vakausmekanismin luomista, joten pysyvän kriisin käsittelymekanismin rakentamista. Mutta Ekofinin neuvostolla ei tässä ole mitään päätöstekon mahdollisuutta, niin kuin ei ole Euroopan parlamentillakaan. Me olemme ottaneet osaa keskusteluun, olemme voineet sanoa mielipiteemme, mutta kysymys on ratkaisusta, joka täytyy syntyä hallitusten väliin. Ja se on herra Junckerin käsissä, ryhtyykö hän aloitteisiin asiasta, joka hän on Euroopan puheenjohtaja, Minusta tämä on olennainen kysymys. Se liittyy meidän talouspoliittisiin prioriteetteihimme, mutta siitä täytyisi saada aikaan hallitusten välinen ratkaisu. Kiitos siis vielä kerran, herra edustaja. Niin. Herra edustaja, tilanne, joka te kuvasitte, sen me tunnemme, siis työttömyys, joka on yli 10 prosenttia – korkea ylöspäin menevä valtionvelka, kasva valtionvelka ja tämän seurauksena tietysti myös alhainen kasvuaste. Me haluaisimme saada nämä kaikki kääntymään toisenlaiseen suuntaan tämän puolen vuoden aikana, mutta esimerkiksi Euroopan vakausmekanismin rakentamisella tai muilla säädöksillä ja niiden hyväksymisellä, jotka ovat nyt esillä. Minun arvioni on, että ongelmamme ovat yhteisiä, siis ongelmat ovat yhteisiä kaikille 27 jäsenvaltiolle. Ongelmamme ovat yhteisiä siis myös eurovyöhykkeen jäsenvaltioiden kanssa, mutta monissa tapauksissa jotkin, voin sanoa, että kuitenkin ratkaisut ovat hyvin omanlaatuisia. Eli näyttää siltä, että näihin ongelmiin ei voida antaa vastausta, joka olisi kaikille sama. Siksi ECOFIN-neuvostossa olemme sitä mieltä, että maaliskuun loppuun mennessä saisimme erillisen suosituksen, joka olisi kunkin jäsenvaltion osalta voimakas, jo, jonka kautta palaisimme näihin kansallisiin rakenneuudistusohjelmiin, jotka merkitsevät kullekin jäsenvaltiolle ratkaisua yhteisiin ongelmiin. Tämä siis Euroopan sisällä, Euroopan unionin sisällä, mehän emme kuulu Euroopan Euroopan unionin sisällä, jos äh, ajat, vertailemme omaa tilannettamme aasialaisten tai pohjoisamerikkalaisten kilpailijoiden kanssa, silloin yhteen ongelma on kasvu, työpaikkojen luominen. Meillä Euroopassa työllisyysaste on 65 prosenttia, Yhdysvalloissa 75 prosenttia, Aasiassa, Kiinassa 85 prosenttia. Meillä siis on yhteisiä ongelmia täällä Euroopassa. Ennen kaikkea kasvu, heikko kasvu, siis sanoisin mieluumminkin näinpäin, heikko kasvu, korkea valtiovelka, itse asiassa kasvava valtionvelka ja alhainen työllisyysaste, jonka kääntöpuolella on sitten korkea työttömyys. Ongelmat ovat siis yhteisiä, ja minusta jokaisen itse täytyy kansallisen rakenneohjelmansa puitteissa löytää hyviä ratkaisuja. Minä en usko, että rakenteelliset uudistusohjelmat voivat olla yhtenäisiä, koska me eurooppalaiset olemme hyvin monimuotoisia ja e, tarvitaan monimuotoisia ratkaisuja. Hyvä edustaja Rouva. Niin. Tämän totta kai yksityissektori reagoi nopeammin Yksityissektorin reaktio on kuudesta yhdeksään kuukautta myöhemmin. Työllisten puolella siis kun suhdanne palaa, ajatellen kasvua, ja kun, kun äh, budjettitasapainoluvut paranevat, ja kun valtion velka alenee, se ei vielä merkitse sitä, että se heijastuu välittömästi työllisyysluvuista, ei edes yksityissektorilla. Julkisella sektorilla taas reaktio on hiukan hitaampi. Mutta jos ajattelemme sitä, että jos viimeisen vuosikymmenen aikana olisi saatu aikaan ne mekanismit, joista nyt puhutaan, joihin olen nyt kiinnittynyt teidän huomioon, joihin, joihin Keynes kiinnitti huomiota, eli huonolla säällä ö, Eli hyvällä säällä pitää tehdä varant, koota varantoja. Jos olisimme toimineet näin, ja 1900-luvulla, 90-luvulla, kun äh, Euroopan äh, tie oli todella voittoisa, jos olisimme kulkeneet silloin äh, sillä linjalla, että olisimme tehneet varantoja, niin koneet varantoja, niin silloin sekä yksityisen että julkisen sektorin tilanne olisi parempi. Hyvä rouva edustaja, kiitän kysymyksestä. Luonnollisesti olen jäävi unkarilaisena ministerinä, koska Unkarissa kymmenen vuotta sitten oli hyvin menestyksekäs kansallinen kehityssuunnitelma, ja kuten edustaja sanoi, sen olennainen piirre oli se, että se antoi riittävästi happea pienille ja keskisuurille yrityksille. Autoimme tuilla, joita ei tarvinnut maksaa takaisin, Tätä kautta nämä yritykset saattavat tehdä investointeja, saada aikaan työpaikkoja. Unkarissa 70 prosenttia työpaikoista on sellaisia, että ne syntyvät pienissä ja keskuisissa yrityksissä. Ja minusta Euroopan unionin 2020 ohjelma on sisänsä sisällyttänyt hyvän tavoitteen. Tavoitteena on se, että pyritään lisäämään työllisyyttä, siinä on myöskin koulutukseen liittyviä tavoitteita, ja nämä, tämä hyvin tukee niitä tavoitteita, joita meillä on uudessa Seychelles-suunnitelmassamme. Kiitos. Thank you very much. Well... Kiitoksia paljon. Onnistuimme ottamaan 14 kysymystä tässä annetussa ajassa. Tämä on hieno saavutus. Oli hienoa tavata teidät ja varmaan tapaamme vielä ennen loppumista. Unkaria ei voi moittia siitä, että se pyrkii tapaamaan järjestämään tapaamisia korkealla tasolla. Ja innostuksenne taso varmaan johtaa siihen, että pystymme toimimaan suhteeseen hyvin hy- yhteistyön hengessä. Kiitoksia siitä, että sain tilaisuuden olla täällä tänään. Kiitos. If you just, uh... Meillä on parin minuutin tauko niin, että jotkut ihmiset voivat poistua paikalta ja minä voin hyvästellä ministeriön saman aikaan uusia ihmisiä tulee sisään. Nyt on pari minuutin tauko. if you could settle down because... Uh... Voisitteko nyt asettua paikoillenne, koska meillä ei ole aikaa hukattavana. Seuraava keskustelu alkaa. Meillä on vielä kuusi mietintöä, joista täytyy keskustella. Nämä kaikki liittyvät tähän talouden ohjausjärjestelmään. Joint debate on agenda. Kyseessä on yhteiskeskustelu kohdista 4, 5, 6, 7 ja 8, joten annan tässä järjestyksessä puheenvuoroja esittelijöille. Ensin puhut esitteet, sitten muut. Ensin Wortman Kohl, sitten Fejo, Ferreira, Gulag, Haglund ja lopuksi vielä Rova Ford, kohdan yhdeksän esittelijä. Joten mikäli nyt voitte hieman hiljentyä, niin voimme aloittaa. Ensimmäisen puheenvuoron saa Rova Wortman Kohl, olkaa hyvä. Kiitoksia. Ja voin varmaankin puhua kaikkien esittelyiden nimissä, kun sanon, että me todella odotamme innolla tätä ensimmäistä julkista keskustelua täällä raha- ja talousasioiden valiokunnassa mietintöluonnoksesta. Olemme valmistelleet mietintöluonnoksen hyvässä yhteistyössä. Olemme kovasti ponnistelleet kokouksissa ja todella keskustelleet keskenämme siitä, mikä olisi hyvä kanta Euroopan parlamentille tämän asian suhteen. Ja voin todella todeta, että odotan innolla yhteistyömme jatkamista avoimella ja rakentavalla tavalla, ei pelkästään esittelijöiden, vaan myös tämän valiokunnan jäsenten kanssa. Meidän täytyy tehdä työtä yhdessä, jotta voimme rakentaa tässä vahvaa parlamentin kantaa neuvoston ja komission suuntaan. Tämä ei ole pelkästään yksi tärkeimmistä lainsäädäntöpaketeista tällä lainsäädäntökaudella Euroopan parlamentissa, vaan tämä on myös ensimmäinen kerta, kun Euroopan parlamentti voi yhteislainsäätäjänä toimia neljän mietinnön osalta näistä kuudesta. Me olemme mielestäni löytäneet yhteisen lähestymistavan näiden kuuden esityksen osalta. Niitä pitäisi mielestämme kohdella pakettina, yhtenä kokonaisuutena, niin että parlamentti ei ole pelkästään näissä neljässä yhteispäätösmenettelymietinnössä mukana, vaan kaikissa kuudessa. Ja tietysti odotamme innolla ensimmäistä me neuvotteluja varten, mutta tämähän voi tapahtua vain sen jälkeen, kun täällä valiokunnassa on äänestetty ja kun olemme Vieneet prosessia eteenpäin. Joo, minä jo Unkarin ministerin kanssa käydyssä keskustelussa sanoin, että meillä on sellainen aikataulu, että haluamme saattaa tämän paketin päätökseensä kesäkuussa, mutta kuten sanottua, tämä riippuu neuvoston asenteesta. Onko neuvosto avoin ottamaan tärkeimmät eh, Euroopan parlamentin näkemykset käsittelyyn, koska tämä on se ainut työpohjalta, työpohja, jolta voidaan saavuttaa tuloksia jo kesäkuussa. Esittelijöinä olimme sitä mieltä, että tässä löytyi yhteistä pohjaa ydinkysymysten osalta, mutta samalla meidän täytyy vielä työstää joitakin seikkoja eri toten sitä, miten nämä lähestymistavat sitten siirretään, miten niistä tehdään erilaisia lainsäädäntöehdotuksia. Toisin nyt korostaisin neljää näistä yhteistä lähestymistavasta ja myös tätä omaa lähestymistapaa, joka liittyy kasvupakettiin. Ensimmäinen pohja on se, että tarvitaan enemmän ja vahvempi rooli Euroopan komissiolle niin, että voidaan välttää sitä, että arvioinnit ovat riippuvaisia jäsenvaltioiden välisestä poliittisesta köydenvedosta, kaupankäynnistä, Euroopan, Euroopan neuvostossa. Me kaikki tiedämme, mitä viime vuodet ovat tämän osalta tuoneet, joten enemmän yhteisen metodia tähän. Omassa mietinnössäni myös halusin tukea määrä enemmistön käyttäjä jo varha, käänteistä määräenemmistöä jo varhaisessa vaiheessa e, ennaltaehkäisyssä. Toiseksikin kaikissa mietinnöissä tulette huomaamaan, että siellä on elementtejä työvälineiksi Euroopan komissioille niin, että se voi toimia jo varhaisessa vaiheessa. Omassa mietinnössäni mukana on lisääntyneet ilmoitusvelvollisuudet silloin, kun kysymys on jäsenvaltioiden keskipitkän aikavälin talousarviotavoitteesta – ja mahdollisia yhteistoimia EKPn kanssa täm, ö, lisätuosta tilastoille ja omassa mietinnössä haluan myös vahvistaa ennaltaehkäisevää akselia tässä, koska paras tapa välttää sanktioita on vahva ennaltaehkäisy, asioiden puuttuminen jo varhaisessa vaiheessa. Silloin ei ole niin vaikea puuttua asiaan, kun jos asia menee niin pitkälle, että velka on jo aivan liiallinen. Kolmas seikka, jota haluaisin korostaa tässä on se, että tämän paketin kautta haluan, halutaan saavuttaa kasvua ja työpaikkojen luomista kansalaisille. Tämän vuoksi meidän täytyy vahvistaa jäsenvaltioiden kilpailukykyä ja yhteiskunnallista vakautta. Tässä pohjana täytyy olla kestävä julkistalouden politiikka niin velkojen kuin alijäämienkin osalta. Tätä olen työstänyt omassa mietinnössäni, mutta tähän täytyy liittyä samalla vahva makrotaloudellinen valvonta samoin kuin vahva Euroopan unionin 2020-strategian hallinnointi. Ja me vielä tiedämme, että tämä osa-alue on tällä hetkellä hyvin heikko. Jotta todella voitaisiin vahvistaa tätä, tämä on myös tapa ennaltaehkäistä vakavien ongelmien syntymistä. Jotta tätä siis voitaisiin vahvistaa, niin otin omaan mietintööni mukaan lainsäädännölliseen tekstiin eurooppalaisen talouden ohjauskauden, ei pelkästään sen vuoksi, että vahvistettaisiin jäsenvaltioiden sitoumus näihin tavoitteisiin talouskasvun osalta ja terveen julkistalouden osalta, vaan myös, jotta voitaisiin tässä enemmän työstää Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien roolia näiden asioiden käsittelyssä. Vahva valvonta siis ei pelkästään kasvu- ja vakaussopimuksen osalta, vaan myös makrotalouden valvonta ja EU 2020-strategian osalta. Ei pelkästään Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien pitäisi olla tässä mukana, vaan myös työmarkkinaosapuolten mukanaolo täytyy olla vahvempaa ja se täytyy varmistaa. Tämäkin löydätte tuolta mietinnöstä. Niin neljäs seikka sitten on kansallisen omistajuuden vahvistamisen merkitys. Tässä mielessä on tärkeää, että talouden ohjausjärjestelmä on enemmän jäsenvaltioiden yhteinen vastuu ja niiden kansallisten parlamenttien yhteinen vastuu tällä hetkellä. Tämä kuulostaa paljon enemmän hallinnolliselta menettelyltä, jolla valmistellaan vakaus- ja lähentymis- ja kansallisia erilaisia ohjelmia Nämä lähetetään sitten Brysseliin ja toisaalta sitten hallitukset aloittavat omat äh, talousarviomenettelynsä parlamenteissansa. Ja johdonmukaisuus ei välttämättä ole tässä seurauksena tällaista toiminnasta. Tämän vuoksi otin mukaan oman mietintööni enemmän äh, sen, että tässä täytyy olla parlamenttien vahvistus vakaussopimuksille ja enemmän täytyy olla riippumattomia tilastoja ja ennusteita niin, että voidaan käydä kunnolla keskusteluja kansallisissa parlamenteissa ja jäsenvaltioissa. Omassa mietinnössäni myös ehdotan, että otetaan mukaan kansalliseen lainsäädäntöön kasvu- ja vakaussopimuksen tavoitteet. Tiedän, että tästä tullaan vielä käymään keskustelua, mutta odotan niin, olla tätä keskustelua, koska uskon, että jäsenvaltioiden sitoumuksen pitäisi olla paremmin taattu tässä. On aivan selvää, että miten nämä aiheet siirretään lainsäädännölliseen tekstiin. Meidän täytyy tätä siirtomenetelmää tässä työstää pitemmälle ja tässä tarvitaan lisää keskusteluja. Yksi avainkeskusteluista ennaltaehkäisevällä aktiivisuudella akselilla ovat keskipitkän aikavälin talousarviotavoitteet. Tästä on käyty jo paljon keskustelua. Samoin varovaisesta julkistalouden politiikan teosta on keskusteltu. Ja jätin tämän kohdan sellaiseksi kuin se nyt on täällä, mutta olen valmis kyllä keskustelemaan tästä ja selventämään tätä vielä enemmänkin. On aivan tähdellistä, että kysymys tässä on niistä jäsenvaltioista, jotka tekevät erityisiä sopeutustoimia saavuttaakseen keskipitkän aikavälin talousarviot tavoitteet. Nämä eivät ole mitään kaiken kattavia yleiseurooppalaisia tavoitteita, vaan todella räätälöityjä keskipitkän aikavälin tavoitteita. Tämän rinnalla korostin tekstissä enemmän vielä sitä, että meidän ei pidä pelkästään saada aikaiseksi velkatason ja velkaprofiilin arviointia, vaan julkistalouden kestävyyden arvio täytyy myös ottaa paljon paremmin huomioon. Tässä käytiin keskusteluja Euroopan keskuspankin kanssa. EKP-näkemyksen mukaan on liikaa liikkumatilaa jäsenvaltioille tässä direktiivissä. Ne voivat olla noudattamatta valtiovelka- ja alijäämäkriteerejä, mutta minä jätin vielä tämän Euroopan komission tähän esittämän liikkumavaran koskematta, koska jäsenvaltioilla pitäisi mielestäni olla tiettyä liikkumavaraa, mutta siinä tietysti olla, täytyy olla selviä tavoitteitakin. Vakavan taloudellisen ö, huonon kauden aikana pitäisi olla hyväksyttävämpää poiketa näistä asetetuista rajoista. Sitten keskustelun aiheeksi nousee myös se, millä tavalla voidaan ottaa paremmin huomioon investoinnit jäsenvaltioissa. Tämän osaltakin jätin, en puuttunut ollenkaan komission tekstiin, koska komission ehdotuksessa jo todetaan, että kun tehdään suuria rakenteellisia muutoksia, joilla on pitkän aikavälin vaikutukset ja potentiaalia kasvumahdollisuutta. Ja näin ollen tällä voi olla todennettava vaikutus julkistalouden pitkän aikavälin kestävyydelle, niin tämä täytyy ottaa huomioon. Se on mielestäni tärkeää, joten en nyt tähän millään tavalla puuttunut komission ehdotuksessa. Odotan innolla tästä käytävää keskustelua ja tältä erää varmaan tämä oli minun johdantoni tähän. Haluaisin viimeisenä vielä korostaa sitä, että keskityin, tässä, keskityin tähän lainsäädäntöpakettiin, mutta samalla niin minä kuin muutkin esittelijät olemme täysin tietoisia siitä, että tämä on yksi merkittävä rakennuskivi koko tässä pakettiehdotuksessa e, jolla me torjumme nykykriisiä sen vaikutuksia. Myös kriisin e, ratkaisumekanismit ja sopimusmuutokset ja muut mahdolliset lisäehdotukset, joita komissiosta tulee, niin niihinkin puututaan. Mutta tämä, tämä on todella tärkeä rakennuskivi tässä, kokonais, tässä lainsäädäntöpakettikokonaisuudessa ja odotan tästä käytävää keskustelua. Kiitos. Much, Ms. Feo. Kiitoksia sitten herra Feo. Muito obrigado. Sharon, o Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Niin, haluaisin tässä nyt aloittaa kiittämällä kaikesta siitä avusta, jota sihteeristö on minulle antanut täällä valiokunnassa. Tämän avun kautta minulla on mahdollisuus esittää tässä vaiheessa, esitellä tässä vaiheessa tämä mietintö mietintö ja mietintökokonaisuus, kokonaisuus, kuten äh, Rova äh, Fortman Cole sanoi, tämä kokonaisuus on tällä nimenomaisella hetkellä erittäin tärkeä Euroopan unionissa, hetkellä, jolloin meidän täytyy löytää institutionaalisia välineitä, joilla ei pelkästään voida ratkaista tätä kriisiä, vaan myös äh, valmistautua tuleviin kriiseihin esit- äh, mietintö, jossa itse olen esittelijänä, liittyy liiallisia alijäämiä koskevaan menettelyyn ja kasvuvakuussopimukseen. No, tässä on tiettyjä sopimuksen asettamia rajoituksia, jotka eivät jätä toisiaiselle lainsäädännölle kovinkaan paljon liikkumavaraa. Suuri uutuus tässä liittyy siihen, että liiallisen alijäämän prosessia, prosessissa otetaan uusia seikkoja huomioon. Tämä on merkittävä askel eteenpäin, kun ajatellaan talouden vakautta euroalueella ja eri maissa. Eri ei oteta huomioon pelkästään alijäämää, vaan myös velka. Tärkeimmät muutokset ja ehdotukset, joita tein esitteli, mietinnössäni, ovat seuraavat. Ensinnäkin velan vähentäminen kymmeneksellä vuodessa. Kymmeneksellä vuodessa. No, komission alkuperäinen ehdotus oli se, että tämä vähentäminen olisi vain 7 prosenttia vuodessa. No, ehdotukseni käyttää eri tavalla tätä samaa periaatetta, eli vähentämistä täytyy tehdä kymmennyksellä kolmen vuoden sisään. No, tämä on hieman ristiriitainen ehdotus ja tämä saattaa tietysti synnyttää keskustelua, jopa esittelyiden keskuudessa näin käviin. Täytyy sanoa, että tässä täytyy olla erilainen sääntö ja tiukempi soveltaminen – verrattuna komission alkuperäiseen ehdotukseen. Toinen tärkeä asia, jota haluaisin oman mietintöni osalta korostaa, liittyy määräaikojen lyhentämiseen. Sopimuksen mukaisesti tässä voidaan lyhentää näitä määräaikoja, ajatellen jäsenvaltioiden velvollisuutta toimittaa tietoja jos ollaan tässä nyt tässä korjaavassa sopimuksen vaiheessa, niin täytyy yrittää maksimaalisesti lyhentää sitä aikaa, jolloin jäsenvaltiot ovat vaikeissa, vaikeassa tilanteessa. Ja kolmanneksi ja tässä mietinnössä niin kuin muissakin ne sanktiot, joita täytyy maksaa, ne eivät palaa jäsenval- niille jäsenvaltioille, jotka ovat hyvässä taloudellisessa tilanteessa, vaan ne menevät pikemminkin Euroopan taloudellisen vakauden rahastolle tai sen seuraajalle. Näin sovelletaan myös tätä solidarisuusperiaatetta euroalueella ja Euroopan unionissa yleensäkin. Neljänneksi. Yksi ristiriitaisista kysymyksistä tässä mietinnössä liittyy siihen, että ei oteta huomioon niitä kustannuksia, joita liittyy eläkkeisiin, kun käytetään näitä liiallisia alijäämiä koskevia menettelyjä. Tämän valiokunnan kollegat jo tuntevat, mitä näkemyksiä tästä on. Muitakin Muitakaan kuluja ei pidä ottaa huomioon ajatellen liiallisia alijäämiä koskevia menettelyjä, eli haluaisin pitää kiinni siitä, mikä nyt on tässä komission alkuperäinen ehdotus. Lopuksi tässä mietinnössä, niin kuin muissakin, korostan, että on erittäin tärkeää Euroopan parlamentin olla vahvemmin mukana. Oma mietintöni sen osalta tämä vastuuvaliokunta voi vedota jäsenvaltioihin niin, että ne selittäisivät omaa talous- ja talousarviopolitiikkaansa. Lyhyesti sanottuna tässä toteaisin ja haluaisin mielelläni kuulla arvon kollegojen näkemyksiä tästä. Mielestäni kaikista ristiriitaisimmat kysymykset, ö, kenties ne ovat hieman selvenemässä. Tämä saattaa liittyä juuri tähän miten, millä prosenttiosuudella velkaa pitää pienentää ja samoin sitten alijäämä, koskeva menettely sen kuluihin. Lopuksi haluaisin vielä kerran korostaa sitä, että tämä oma mietintöni on vain osa koko tätä talouden ohjausjärjestelmän prosessia. Me keskustelemme täällä talous- ja vakauskasvusäännöistä ja niistä innovaatioista, jotka liittyvät makrotalouden tasapainoon. Mutta on aivan äärimmäisen tärkeää ottaa talouden ohjausjärjestelmässä huomioon globaali näkemys. Muut asiat, joita, joista emme tänään täällä keskustele. Ajatellaan nyt tässä vaikka näitä eurobondeja. Ja meillä on tämä kuuden esittelijän paketti. Ja meillä on joitakin kuulemistilaisuuksiakin ollut, jotka liittyvät euromääräisiin joukkovelkakirjoihin ja hankkeiden rahoittamiseen, jotta niillä voidaan rahoittaa hankkeita. On äärimmäisen tärkeää nyt saada aikaiseksi vahvempi institutionalisoiminen asioiden ratkaisujen löytämiseksi. Tässä täytyy saada myös poliittisia ratkaisuja taloudellisiin ongelmiin. Tässä on nyt vahvasti ollut vain taloudellinen unioni meillä ja poliittinen unioni on jäänyt taka-alalle. Nyt tässä täytyy ehdottomasti komission puuttua enemmän asioihin ja Euroopan parlamentti täytyy toimia enemmän parlamenttina. Niin, että tässä voidaan myös seurata jäsenvaltioiden tekemiä rakenteellisia uudistuksia. ne ovat välttämättömiä, jotta vakaussopimus olisi myös kasvusopimus. Me keskustelemme tänään tästä talouden ohjausjärjestelmästä paketista. Ja meillä on vielä paljon jäsenvaltioita, jotka eivät ole panneet täytäntöön rakenteellisia uudistuksia, jotka ovat välttämättömiä niiden oman ja muiden kasvun kannalta. Lopuksi vielä toteaisin kaksi seikkaa. Ensinnäkin meidän täytyy panna merkille se, että Euroopan parlamentti, ja olen erittäin tyytyväinen tähän, Euroopan parlamentti on ollut hyvin aktiivinen tämän asian suhteen. Se on toimielimenä antanut oman kantansa eri mietintöjen kautta. Me keskustelemme nyt kuudesta mietinnöstä ja tämän vuoksi minä en voi ymmärtää sitä, että joissakin neuvoston yhteisessä kannassa ei millään tavalla heijastella Euroopan parlamentin kantoja. Minä todella toivon, että tämän prosessin aikana tämä neuvoston asenne muuttuu. Ja toivon, että on myös mahdollista toimia niin, että loppujen lopuksi keskustelemme näistä kuudesta mietinnöstä yhtenä pakettina. Neljä niistä on yhteispäätösmenettelyn alaisia, kaksi ei, mutta on aivan äärimmäisen tärkeää pitää kiinni tästä välineestä koko prosessin ajan sen loppuun asti, joka toivottavasti siis on kesällä. Ja pitäisi käydä yhteistä keskustelua näistä kuudesta mietinnöstä. Kiitoksia ja odotan innolla teidän panostanne tähän keskusteluun. Thank you very much. Um, Elisa. Elisa, ole hyvä. Obrigada. Eu estou, sou... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä olen esittelijänä makrotalouden epätasapainon ennaltaehkäisemisen ja korjaamisen mietinnössä. Ja aivan kuten muutkin kollegat, jotka puhuivat ennen minua, haluaisin viitata siihen, että tämä lainsäädäntöpaketti, jonka komissio esitti 29. syyskuuta viime vuonna, on paketti, joka on epäilemättä hyvin tärkeä. Se on tärkeää, kun halutaan yrittää parantaa Euroopan ja yhteisvaluutan toimintaa. Suurena haasteena meidän kannaltamme on se, miten voidaan taata tasapaino kestävän julkistalouden kurin välillä ja yhtäältä, siis julkistalouden ja talousarvion ja toisaalta tavoitteiden johdonmukaisuuden välillä, kun halutaan luoda kasvua, työllisyyttä ja lähentymistä jäsenvaltioiden välillä. Näiden kahden tien täytyy kulkea riittävän rinnakkainen, että niiden täytyy olla riittävästi mukana Euroopan unionin strategiassa – Euroopan parlamentissa minä kuulun toiseksi suurimpaan ryhmään ja se on yhtä mieltä siitä, että se haluaa tehdä yhteistyötä muiden poliittisten ryhmien kanssa yhteisymmärryksen löytämiseksi, mutta tämä paketti, joka käsissämme nyt on, on sellainen, että jos se pannaan täytäntöön asianmukaisella tavalla ja jos kaksi muuta elementtiä se vielä otetaan mukaan, vai silloin se voi olla menestyksekäs. Yhtäältä on hyvin tähdellistä, että makrotaloudellisen makrotalouden paketti, siinä ei pelkästään rikomuksia sanktioida, vaan on tärkeää luoda solidarisuus, vahvoja solidarisuusmekanismeja, joiden avulla erityisesti euroalueella voidaan taata hyvä toiminta. Ja tämän vuoksi euromääräisten joukkovelkakirjojen ja Euroopan yhteisön, eurooppalais, Euroopan tason ö, yhteisrahasto, ei jäsenvaltioiden taso, se on erittäin tärkeä Toiseksikin täytyy ottaa huomioon kasvu ja työllisyyden luominen sekä alueiden ja ö, alueiden välinen yhteenkuuluvuus, sosiaalinen yhteenkuuluvuus, näitä ei voida rajoittaa pelkiin epämääräisiin muotoiluihin, vaan sopimuksen täytyy mahdollistaa ja se on kestävä vain, jos saavutetaan kasvu ja lähentyminen samaan aikaan, kun saadaan aikaiseksi tasapainoinen julkinen talous. Muuten Tämä tasapaino ei tule olemaan luonteeltaan kestävällä pohjalla. Tämän vuoksi on hyvin kiireellistä siirtyä seuraavan uuteen ulottuvuuteen ja strategian, Eurooppa 2020 strategian tavoitteet, kasvu ja työllisyys, ne ovat äärimmäisen tärkeitä. Olemme kiinnostuneita ja olemme tehneet työtä myös tähän suuntaan jotta esittelijöiden ja poliittisten ryhmien työ johtaisi Euroopan parlamentissa vahvaan yhteisen kantaan. Me olemme täysin tietoisia siitä, että kansalaiset odottavat Euroopan parlamentilta vastausta, joka on luonteeltaan sellainen, jota juuri kuvailin, ottaen huomioon tämä valtaisa taloudellinen ja yhteiskunnallinen kriisi, jossa Eurooppa on elänyt eri toten yhteisvaluutan luomisen, luomisesta lähtien. Joten strategialla täytyy nyt saavuttaa sen tavoitteet ja näiden kuuden lainsäädännöllisen tekstin täytyy olla täysin keskenään johdonmukaisia. Tässä täytyy, kuten kollegat toivat esille, saavuttaa tietty lähentymisen taso ja tätä varten täytyy ottaa huomioon tiettyjä aiheita, joiden osalta lähestymis, keskustelimme. Keskustelimme tarvetta, tarpeesta vahvistaa demokraattista oikeutusta ottaen huomioon mukaan tähän keskusteluun muitakin kumppaneita, esimerkiksi kansalliset parlamentit, ja täytyy antaa myös sisältöä kasvu- ja työllisyysstrategialle. Tämän lisäksi täytyy hyvin vakavalla, älykkäällä, oikealla tavalla viedä eteenpäin tätä prosessia kohti eurooppalaista talouden ohjauskautta. Olin hyvin tyytyväinen kuullessani kollegojen tuossa uudelleen vahvistavan sen, että he ovat avoina ehdotuksille, jotka ovat meidän kannaltamme erittäin tärkeitä. E, ajatellen tässä alijäämä- ja velkaongelman käsittelyä. Niitä ei pidä automaattisella tavalla käsitellä, vaan niiden täytyy olla osa neuvotteluprosessia jäsenvaltioiden kanssa ja siinä täytyy ottaa huomioon keskipitkän aikavälin tavoitteet. Jos tässä, ja tässä täytyy määritellä velka- ja alijäämätavoitteet eikä mitään absoluuttisia arvoja. Olimme myös hyvin iloisia kuullessamme siitä, että ollaan valmiita keskustelemaan varovaisesta julkistalouden käsitteestä. Tämä on hyvin tärkeä taloudellisen ö, talouden keskintävuuden kannalta. Ja sitten kolmas seikka, jota erityisesti tässä pohdin, ovat sosiaaliset investoinnit eritoten eläkkeiden osalta. Myös muut seikat ovat erittäin tärkeitä, kun ajatellaan lähentymistä, koulutus, tiede ja teknologia esimerkkinä tässä. Toivottavasti tämä työ, jota me teemme tässä, johtaa meitä vielä suurempaan lähentymiseen. Sitten konkreettisesti näistä makrotaloudellisista tasa, makrotalouden epätasapainosta. Tämä paketti, josta nyt keskustellaan, niin tämä on ainut väline, jonka avulla, jo, jossa voidaan löytää ennaltaehkäisevää luonnelta, luonnetta. Tämä tarkoittaa sitä, että täällä ei pelkästään huomata makrotalouden epätasapaino tilai tilannetta lyhyellä aikavälillä, vaan myös rakenteellisia lähe, lähestymisen heikkouksia, jotka voivat kumuloitua vuosien varrella ja jotka edustavat rakenteellisia ongelmia. Ja ne ovat Euroopan unionin ja eritoten euroalueen maiden välisten eroavaisuuk- kasvavien eroavaisuuksien taustalla. Näitä eroavaisuuksia on nähty syntyvän eritoten yhteismark- yhteisvaluutan olemassaolo aikana. Meidän täytyy nyt yrittää löytää näitä eroavaisuuksia ja syitä eri jäsenvaltioiden välillä. Eli on näitä spillover-vaikutteita jäsenvaltioiden välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä tulostaulukot, joita nyt kehitellään, ja tässä ehdottomasti tarvitaan Euroopan parlamentin aktiivista osallistumista. Tässä täytyy Euroopan parlamentin ja neuvoston sekä komission tehdä yhteistyötä, jotta voidaan löytää paras tapa saada aikaiseksi indikaattoreita, jotka eivät pelkästään heijastele sisäisiä epätasapainoisuuksia, vaan myös ulkoisia epätasapainotiloja ja ottaa huomioon keskipitkän ja pitkän aikavälin, eikä, ja mene pitemmälle kuin pelkät suhdanteet indikaattorit, indikaattorit niitä täytyy olla mahdollisimman vähän ja niin ne täytyy hyvin määritellä. Esittelijänä olen sitä mieltä, että nämä tulostaulukot, niitä ei pidä mitenkään automaattisesti tulkita, vaan tulostaulukot ovat vain tällainen ö, varoitusväline ja me puolamme sitä, että tehdään myös paikan päällä, päällä tarko, tarkastuksia ja käydään vahvaa vuoropuhelua komission ja jäsenvaltioiden välillä niin, että voitaisiin todellakin ymmärtää, mitä ongelmia on ja mikä on kaikista paras tapa nyt korjata näitä ongelmia. Nämä paikan päälle tehtävät matkat voivat olla aivan normaali menettely, eikä mikään sellainen, joka liittyy pelkästään kriiseihin. Tämän lisäksi on erittäin selvä kanta tässä minun ja sanktioiden esittelijöiden, esittelijän välillä. Kollega tämän asian esitteleekin ja haluaisi kiinnittää siihen huomiota, koska on äärimmäisen tärkeää peritoten näissä kysymyksissä sanktiot ö, suuntautuvat niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät halua toimia, eikä niihin, jotka eivät kykene muuttamaan asioita, koska makrotaloudelliset epätasapainot ovat hyvin monimutkainen aihe ja niiden takana on jäsenvaltioissa moninaisia syitä, joten tässä täytyy olla asianmukainen ulottuvuus sanktioiden osalta. Lopuksi vielä on hyvin tärkeää, että tämä työ ja makrotaloudellisen epätasapainotilojen taulukko. Sillä, sillä on hyvin vahva korrelaatio ja se on lähellä sitä, mitä tehdään markkinoiden valvonnan osalta, eritoten ajatellen Euroopan järjestelmäriskikomiteaa, nimenomaan sitä varten, että voidaan hyödyntää uusien luotujen, luotavien elinten potentiaalia ja että voidaan ottaa huomioon ne monimutkaisuudet ja epätasapainot, jotka saattavat, joita saattaa syntyä sisämarkkinoilla. Lopuksi vielä, vielä muistuttaisin, että tämä yksi osa on järkevä vain silloin, kun kiireellisesti aktivoidaan tämä kasvu- ja työllisyysstrategia. Tässä tarvitaan vielä komissiolta ehdotuksia. Kiitos. Sylvie. Kiitos Silvi, oli hyvä. Kiitoksia Sharon, kiitoksia kaikille muillekin kollegoille, jotka puhuivat aivan oikein sanakääntein. ja yhdyn täysin heidän yleiseen tuntemukseensa sen suhteen, että olemme pystyneet tai pyrkineet parhaalla mahdollisella tavalla tekemään yhteistyötä. Haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että tämä työ on valiokunnan työtä enemmän kuin yksittäisen esittelijän työtä. Tämä on melkoinen vastuu, joka meillä on tässä asiassa. Nyt ensimmäistä kertaa parlamentilla on mahdollisuus olla yhteislainsäätäjän asemassa silloin, kun on kyse kasvu- ja vakaussopimuksesta, josta parlamentti oli mukana neuvottelemassa vuonna 1997, että sitten myöhemmin uudistettiin parlamentin myötävaikutuksella 2000-luvulla. Nyt pystymme esittämään kantamme neuvostolle meidän täytyy tehdä tässä yhteistyötä, koska meillä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta tässä toimia sooloilijana. Yksikään poliittinen ryhmä ei tähän pysty. Meidän täytyy viedä kansalaisen suhteellisen positiivista viestiä eteenpäin. Ei liian naivia eikä optimistista, mutta kuitenkin tällä kriisillä on hyvätkin puolensa. Nyt eurovyöhykkeellä on toivoa siitä, että asiat saadaan kuntoon. Ja konvergenssi, lähentyminen, johon tehtiin lyhyesti ohi meidän mainitsin tämän, mutta olen kuitenkin samaa mieltä edellisten puhujien kanssa. Korin puhuu paremmasta ennaltaehkäisystä. Minä puhun sanktioista, koska muutoin emme ikinä pääse tässä tilanteesta eroon. Meidän täytyy taloudessa toimia siten, että puhutaan yhteen hiileen ja sanktiot viimeinen keino. Ja velkakysymys, Kuten Diego totesi, olemme hieman aliarvioineet tätä kysymystä, eikä ole yksinkertaista myöskään pääse tästä, päästä, ei ole helppoa päästä tästä ylisuuresta alijäämästä ja veloista eroon. Ja aina kaikkien asioiden suhteen täytyy löytää järkevä tasapaino aikaan. Ei pidä kurinaisuutta unohtaa, mutta ei myöskään sitten rankoin toimin rikkoa toimia. Makrotalouden valvonta on erittäin tärkeää, koska nyt ensimmäistä kertaa haluamme sellaisia välineitä, jotka ovat hieman alkeellisia, vähemmän alkeellisia kuin aikaisemmin julkistalouden alijäämän kuntoon saattamisen. Kriisi osoitti, että joissakin maissa oli jo olemassa ongelmia yksityisenkin kulutuksen puolella. Monen kirjavuus, jota esiintyy euroalueella, niin kuin Patrick Cartuskin on todennut, taloustieteilijä, on johtanut siihen, että konvergenssi on syntynyt eri tavoilla tai voidaan pyrkiä saman aikaan eri tavoilla. Meidän täytyy ottaa huomioon koko talousalue ja myöskin tämä spillover-efekti, eli se, että ongelmat saattavat siirtyä naapurimaihinkin, levitä muuallekin. Kaikki haluavat pitää kiinni omista intresseistään, mutta ongelmat saattavat vetää muuallekin. Meidän täytyy saada Eurooppaa eteenpäin enemmän kuin tällaista egoistista ajattelua. Lehdistöstä on saatu kuulla, ja myöskin kansalaiset ovat kuulleet webstreamin avulla siitä, että parlamentti ei halua yksin omaan osoittaa, että se on olemassa. Mikäli haluamme, että meidät otetaan vakavasti, julkisen talouden valvonta ja velkakysymyksen valvonta täytyy saada kuntoon. Me tarvitsemme tällaista tasapainoa ja sen pysymisen valvontaa tärkeällä sektorilla eläkkeiden, palkkojen, maksutaseen suhteen. Ja samanaikaisesti meidän täytyy muistuttaa, muistuttaa demokratiasta ja myöskin äh, eläkejärjestelmätä. Tässä tehdään jonkinlaista lehmänkauppaa joskus, eri, joskus, eri kielillä käydään joskus lehmänkauppaa, joskus äh, hevoskauppaa, mutta kyse on tällaisesta vastavuoroisesta kaupasta. Demokratian ja avoimuuden vuoksi meidän pitäisi tässäkin suhteessa saada asiat edistymään transparenttiuden osalta. Tämä on herkkä kysymys, joka liittyy siihen, miten suojataan investointeja, kuinka pidetään yllä kasvua ja työllisyyttä eurovyöhykkeellä. Minun mielestäni tämä on se syy, miksi sana prudent, prudent joskus minua hieman huolestuttaa tämä varovaisuus sana prudence englanniksi. Ei riitä, että ollaan varovaisia, eikä riitä, että harjoitetaan itse ruoskintaa. Meidän täytyy kasvun kautta varmistaa, että Eurooppa pärjää kilpailussa. Prudence tarkoittaa kunnollista valvontaa, mutta ei pelkästään tätä. Eurooppa saattaa investointien suhteen esimerkiksi korkean teknologian alalle jäädä jälkeen muita maailman talousalueita. Ja koulutuksen puolella on pelkona, että näin voi niin ikään käydä. Nämä asiat mukaan tähän pakettiin. Haluaisin ottaa mukaan tämän asian, joka ei ole niinkään seksikäs, mutta joka on tarpeellinen, eli sanktiot. Pitäisi ottaa hieman etäisyyttä ja pohtia, mitkä ovat, mikä on yritys, mikä on perhe, mikä on ihmisryhmä, jota motivoivat pelkästään sanktiot. Mistä tahansa puhutaankin työhän, työn edistämiseksi tarvitaan muutakin kuin sanktioita. Pitäisi puhua pikemminkin kannustamista ja siitä, että yhteistoimin kunnioitetaan kurinalaisuutta ja pyritään täten tavoitteisiin, mutta pitää antaa ihmisille motivaatiota toimia, ja pelkät sanktiot eivät tässä riitä. Eurobond-kysymys, Financial Times, Titsait ovat puhuneet näistä ja myöskin euroryhmän puheenjohtaja. Minun mielestäni parlamentissakin pitäisi avata tätä keskustelua eurobondeista ja pohtia kaikkia vaihtoehtoja. Kollegani ovat jotkut hieman vastahakoisia, tämänkin minä ymmärrän. Kysyn yksinkertaisesti siitä, että demokraattisesti valitussa parlamentissa täytyy keskustelua käydä. Ja joulukuun puolessa saatiin tämä kertomus neuvoston puolelta. Ja nyt emme vielä tiedä, mihin johtopäätöksen neuvosto päätyy tässä kysymyksessä. Ja taloushallinnon tämän taloutta, että talouden ohjausjärjestelmä halutaan uudistaa. Samalla aikaisesti halutaan uudistaa perussopimusta. Keskustelut hyvin nopeasti minä en koskaan väitäkään, että milloin on lopullinen totuus tiedossani, mutta parlamentin täytyy pohtia näitä kysymyksiä. Jälleen kerran pitää vahvistaa kurinaisuutta. Lukuisissa kuulemistilaisuudessa, esimerkiksi kriisivaliokunnassa, Wolf Klinsin johdalla järjestin kuulemistilaisuus niin ikään talousvaliokunnassa, ja siinä pohdittiin sitä, miten kehitettäisiin silloin sellainen eurobond, joka vastaisi kuri, tavoitteeseen, olipa sitten kyse Blue Bondista tai Red Bond-tyyppisestä joukkovelkakirjasta. Mutta joka tapauksessa keskustelussa nyt on syntymässä jonkinlainen suuntaus. Tämä on kuitenkin vasta alustavaa. Meidän pitäisi antaa Euroopalle ja Euroopan unionille ja eurovyöhykkeelle tällainen globaali ulottuvuus. Yhden viikkoina kehitys on ollut erittäin myönteistä, koska ensimmäiset tämän tyyppiset joukkovelkakirjat on laskettu liikkeelle joul, marras-joulukuussa Eurooppa osoitti, että se on poliittisesti vakaa alue ja meillä on kylmäverisyyttä, kylmäpäisyyttä ja me pystymme mahdollisesti houkuttelemaan maailmanlaajuisiltakin markkinoilta sijoittajia. Ja kun näitä velkakirjoja, joukkovelkakirjoja lasketaan liikkeelle, tämä, ne näyttävät juuri tätä kokonaisvaltaista maailmanlaajuista roolia myöskin. Tämä vastaisi myöskin sen, että EKP voisi näissä vaikeissa olosuhteissa tehdä päätöksiä, jotka ovat rohkeita, joskus ristiriitoisiakin, joskus niitä kritisoidaan ja joskus asiat eivät ole ollenkaan näin mustavalkoisia. Se, mitä EKP teki viime vuonna erittäin vakavan kriisin yhteydessä, oli antaa meille sellaisia välineitä, tai meidän pitäisi antaa se pankille sellaisia välineitä, jotka mahdollistavat sen, että siitä ei tule tästä roskapankkia. Kokonaisvaltainen visio pitäisi saada aikaan 2020 strategiaa, talouden ohjausjärjestelmää, sisämarkkinoiden elävöittäminen. Nämä kaikki, näiden kaikkien täytyy kulkea käsi kädessä, niitä näemme metsän puilta. Joka tapauksessa meidän pitäisi tehdä työtä hyvässä hengessä. Ja kuten kollegani totesivat, sitten kun tehdään muutosesityksiä, halutaan vaikuttaa ne mietintöihin, niin olemme valmiita kuuntelemaan muiden näkemyksiä. Ja Unkarin puheenjohtajakaudella meillä on sellainen aikataulu, että asiat halutaan saada kuntoon kesäkuun loppuun mennessä. Tämä on erittäin kunnianhimoinen tavoite. Meidän täytyy tehdä todellakin läheistä yhteistyötä ryhmien kesken, pyrkiä lähentämään ryhmien kantoja. Sitten kun tulevina viikkoina ryhdytään tekemään muutosesityksiä jo työryhmän vaiheessa, meidät jätettiin hieman syrjään kaikesta, kuten Diego totesi. Paljon on tehty Beresin ja Feijon mietintöjen yhteydessä ja toivottavasti meidän kantamme tällä kertaa tulee kuulevin korviin. Uh, thank you. Um, Kiitoksia paljon. Seuraava puhuja on Karl ja sitten jälkeen puhuu Viki varjoesittelijät, jotka haluat puheaikaan, voisivat ehkä nyt pyytää puheenvuoroa, koska minulla on hyvin pitkä luettelo jo nyt. Filipin nimi on jo tässä luettelossa mukana, mutta jotkut eivät ole vielä nostaneet kättään puheenvuoropyynnin pyynnön merkiksi, mutta saattaa, että tässä ollaan vielä pulassa. Karl. Kiitos, yritän olla mahdollisimman lyhytsanainen. Haluksi haluaisin kiittää kollegoja hyvästä yhteistyöstä, myöskin sihteeristöä ja erityiset kiitokset Korinille – siitä, että hän hoiti kaikki yhteiset kokoukset, mikä on ollut hyvin tärkeää. Yleisesti ottaen me emme voi riittävästi korostaa sitä, miten tärkeä tämä paketti on myös nykyisessä kriisissä, vaikka paketti itsessään ei ratkaisekaan kriisiä, eikä se voikaan sitä tehdä, koska se on tulevaisuuteen suuntautuva. On hyvin keskeistä ymmärtää, miten tärkeää se on, jotta voidaan saada taas aikaan luottamusta yhteiseen valuuttaan sekä tavallisten ihmisten keskuudessa että markkinoilla, joten olen iloinen siitä, että teemme kunnianhimoista työtä tämän paketin kanssa kunnianhimoisen aikataulun puitteissa. Mitä tulee minun mietintööni, joka pitkälti liittyy Rova Ferreiran mietintöön, joka jo teille kuvattiinkin. Meillä on hyvin mielenkiintoinen uusi osa, joka on makrotaloudellinen vaikea tehtävä. Ja henkilökohtaisesti olen kiinnostunut siitä, että tämä tulee suimaan menestyksekkäästi, koska viime vuodet ovat osoittaneet, miten tärkeää on, että unioni voi harjoittaa makrotaloudellista tarkkailua. Samaan aikaan olemme menossa uudelle maaperälle. Meillä on ollut vaikea tehtävä koko tämän tarkkailujärjestelmän kehittämisessä ja toimeenpanomenettelyssä mahdollisissa sanktioissa, jotka nähtäisiin eh, reiluina ja menetelmänä, joka ylipäätään toimisi. Olen varma siitä, että jo tehdyssä työssä ja on saatu pakettia paremmaksi, ja uskon, että kollegat täällä ja muutkin pystyvät myöskin parantamaan vielä enemmän tätä makrotaloudellista osaa, tekemään sitä paremmin toimivan. Se kenties on Euroopan tasolla kiistaa, tästä makrotalouden valvonnasta, silti on tärkeää niillekin, jotka ovat kriittisiä, miettiä siihen, mikä on vaihtoehto. Vaihtoehto on se, että ei tehdä mitään, mikä on huomattavasti huonompi vaihtoehto, joten meidän pitää tehdä paras mahdollinen tästä järjestelmä, joka on uskottava ja toimii. Kuten on mainittu, olemme tehneet läheisesti yhteistyötä mietinnön osalta, jota Rova Ferreira on tehnyt, ja olemme pyrkineet saman aikaan lähestymistavan, jossa korostettaisiin välttämättömyyttä saada jäsenvaltiot, joita tämä monesti koskettaa, joilla on epätasapainoa makrotalouden alueella, että ne itse työskentelisivät siihen suuntaan, jossa korjattaisiin tätä epätasapainoa ennen kuin syntyy ongelmia, jotka sitten heijastuvat muuallekin eurovyöhykkeelle. Me olemme uskoakseni onnistuneet eh, tekemään selväksi, että emme puhu siitä, että rankaisisimme maita, joilla on ongelmia, vaan päinvastoin, kuten jo kuvattiin, me pyrimme saamaan aikaan järjestelmän, jossa maat saavat rohkaisua suunnitelmiin ja jossa ne pyrkivät tekemään korjaavia toimia. Jos näin ei tehdä, niin se voisi johtaa sitten rankaisutoimiin. Tätä on tärkeää korostaa, koska tähän on liittynyt paljon väärinkäsityksiä sekä tiedotusvälineissä että tämän talon käytävillä. Me olemme sitten pyrkineet myöskin samaan aikaan järjestelmän, joka olisi hiukan enemmän automaattinen kuin se, jonka kanssa joka parissa neuvosto tekee Jos Palaamme vuoteen 2005, kun vakaussopimusta korjattiin. Se osoitti sen, että tarvitaan järjestelmä, joka on riittävän automaattinen, niin että meillä todellakin, jos on tilanne, joka on selvä, se johtaa toimiin, eikä siihen, että tapahtuu jonkinlaista poliittista kaupankäyntiä – joka johtaa siihen, että joko järjestelmää muutetaan tai ei ylipäätään käytetä. Tätä on hyvin tärkeä asia korostaa. Ja sitten mahdolliset sakot, jotka liittyvät so- noudattamattomuuteen, niiden pitää olla tarpeeksi ankaria. Siksi ehdotin, että me loisimme tällaisen taulukon, asteikon näistä sakoista. Olemme pitkälti olleet yhtä mieltä siitä, että kun on kysymys maista, jotka väärentävät tilastoja tai jos on selkeä petostapaus, olisi tiukempia äh, rangaistuksia 0,1 prosenttia BKTstä. Me olimme pyrkineet myöskin pyrkineet löytämään katon näille sakoille, koska ei voi olla tietenkään valtaisia sakkoja, joilla voisi olla vaikutuksia äh, kyseessä olevaan maahan. Niin, miten sitten mainittiin myöskin se, että on tärkeää ajatella sitä, mistä mahdollisesti rahat tulevat mahdollisiin sakkoihin, ja ne täytyisi jakaa tietysti maiden kesken, jotka ovat, jos jaetaan niin, että ne maat, jotka ovat hiukan taloudellisesti menestyksekkäämpiä, että ne olisivat enemmän, eh, tosi tärkeämpiä, että nämä menisivät eh, kriisirahastoon, eh, SFF tässä vaiheessa on parempi ratkaisu minun mielestäni. Niin, Yleisesti ottaen minusta olemme tehneet hyvää työtä tässä asiassa ja odotan mielenkiinnolla keskustelua kollegojen kanssa, että saan tarkistuksia, että voidaanko neuvosteluja asioista. Varjostelijat ovat jo olleet aktiivisia ja uskon, että pääsemme yksimielisyyteen. Tärkeintä minun mielestäni on, että löydämme laajan yksimielisyyden parlamentissa. Se on ainoa tapa olla voimakas silloin, kun aloitetaan neuvottelut neuvoston kanssa näistä tärkeistä kysymyksistä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Viki, ole hyvä. En nyt halua pitkittää keskustelua, jotta varjolle esittelijätkin saavat tilaisuuden puhua. Te puhun vain lyhyesti. On hienoa, että kaikki saavat ilmaista kantansa. Mikäli nyt ei ole riittävästi aikaa keskustelua, niin jostakin muuta täytyy saada lisää aikaa. Mietintöni liittyy kansallisiin kansallisen julkisen talouden kehyksiä koskeviin vaatimuksiin. Järki syy tämän mukanottamiseksi pakettiin on se, että on osoitettu, että budjetin kehitys, kehys vaikuttaa budjetin sisältöön. Ja ne, jotka vaativat kansallisella tasolla tiukimpia sääntöjä, ovat pyrkineet vastaamaan, vaatimaan sitä, että kasvu- ja vakaussopimukseen suhtaudutaan paljon tiukemmin, niin kuin Silvikin oman mietinsä suhteen. Kyse ei ole yhteispäätösmenettelystä, mutta olen tehnyt läheistä yhteistyötä esittelijäkollegoiden kanssa sen varmistamiseksi, että minun ehdotukseni jotka ovat jääneet pois tekstistä, niin otetaan muihin mietintöihin mukaan. Eurovyöhykkeelle erityisesti pitäisi kuulla näkemyksistä. Eurovyöhykkeen maiden erityisesti pitäisi saada vaikuttaa siihen, mihin suuntaan komissio aikoo mennä asian suhteen. Täysimittainen avoimuus on tavoitteena. Samalla ei pitäisi unohtaa, miten herkästä kysymyksestä on kyse. Kansalliset budjettimenettelyt ovat aina olleet yksin oman kansallisten hallitusten päätettävissä. Toivottavasti nyt saadaan asianmukainen tasapaino aikaan toisaalta hyvien käytänteiden ja toisaalta jäsenvaltioiden suverenisuuden suhteen silloin, kun on kyse budjettipolitiikasta. Tämä liittyy myöskin FEIO-mietintöön. Meidän täytyy tunnustaa, että kansallisilla hallituksilla on prioriteetteja, jotka ovat ehkä joskus tärkeimpiä kuin sitoumukset euroalueen suhteen. Avoimuudesta, kun on kyse, ei kyse pelkästään velan tasosta, muista vastuukysymyksistä, käteensä, varanoista ja prioriteeteista ja myöskin menetelmistä ja ennusteiden tekemisestä on kyse niin ikään näytteenotosta. otosta ja valvonnasta. Kansalliset ja numeriset finanssipoliittiset säännöt ja tiukka valvonta, ne ovat tarpeellisia. Täytyy varmistaa, että kansallinen omistus otetaan huomioon erityisestikin niissä maissa, joiden suhteen on näyttöä siitä, että ne ovat eurovyöhykkeellä mutta kansalliset säännöt eivät mahdollista sitä, että pystytään kunnon noudattamaan eurovyöhykkeen sääntöjä. Eri mailla on eri velvoitteita tuon sopimuksenkin mukaan. Neljäs seikka liittyy puolettamaan valvontaa silloin, kun on kyse finanssialan laitoksista, rahoituslaitoksista. Lisäksi vaatisin avoimuutta jäsenvaltioita sen suhteen, miten budjetit laaditaan ja miten vastataan talouden ohjauskauden vaatimuksiin ja että EUnkin pitäisi päästä keskustelemaan näistä asioista, koska jäsenvaltioiden budjetit ovat kytköksissä myöskin unionin budjettiin, joten tätä samaa avoimuutta vaaditaan puolin ja toisin. Ennusteet sitten ja se erityinen rooli, joka komissiolla on komission ennusteilla. Tämäkin suhteen vaatimus on jälleen kerran vain kysymys. Asioita ei pitäisi hoitaa suljettujen ovien takana menetelmien ja budjettiolettamusten suhteen ja ennusteiden suhteen pitää avoimuutta niin, että komissio pystyy niitä arvioimaan ja sitten tekemään oman ennusteensa sen suhteen, mitä jäsenvaltiot aikovat tehdä. Kuitenkin jäsenvaltion täytyy itse pystyä esittämään tiukoissa puitteissa omat ennusteensa. Se, jäsenvaltiot täytyy kuunnella sekä komissioita että muut jäsenvaltiot. Joskus äh, poikkeavat mielipiteet ovat äh, tervetulleita, koska tämä ei ole mitään eksaktia tiedettä. Olen ehdottanut, että jäsenvaltioiden pitäisi varmistaa se, että ne eivät mene liian pitkälle sen suhteen, tai syklien suhteen, sen suhteen, mitä käytännössä tapahtuu jäsenvaltioiden Mikäli jäsenvaltioiden ennusteet eivät vastaa komission ennusteita, niin silloin pitäisi ryhtyä paremmin ehkä noudattelemaan niitä suuntauksia terveyden Sitten parhaita käytänteitä voidaan finanssipolitiikankin suhteen verrata. Alankomaat, Ruotsi, Itävalta ja muut ovat olleet tästä esimerkkejä. Hiljattain minun maassani on hyväksetty sellaisia julkisia elimiä, jotka ryhtyvät tarkastelemaan budjettivastuita. Erilaisilla laitoksilla voi olla erittäin merkittävä rooli siihen, kun varmistetaan kurinalaisuus. Komission testit voivat osoittaa, missä on parhaita käytäntöitä. Tietystikin on valmis kuuntelemaan muitakin esittelijöitä, mutta minun mielestäni näiden testien pitäisi olla pakollisia eurovyöhykkeillä. On hienoa kuulla myöskin neuvoston näkemyksiä tästä. Pitäisi pistää merkille myöskin, että monet jäsenvaltiot ovat täysin ryhtyneet jo noudattamaan suurinta osaa suosituksia, jotka liittyvät tähän alueeseen. Komissio ei suosittele nyt sitä, että uutta lainsäädäntöä otettaisiin käyttöön, vaan pikemminkin jäsenvaltioiden täytyy varmistaa se, että niillä on kunnolliset menetelmät käytännössä. Tämä, tämä lähestymistapa on hyvä, tämä käytännön läheinen lähestymistapa, mutta eurovyöhykkeillä pitäisi ottaa kyllä käyttöön ehkä eri, erityistä lainsäädäntöä ehkä direktiivin muodossa. Olen kiitollinen muistakin kommenteista. Montin ehdotus, että rahat, joita lainataan pitkän ajan investointia varten, niitä pitäisi kohdella eri tavalla kuin muita. Mutta mihin vedetään sitten raja? Mitä kohdan eri tavalla ja mitä ei. Ja myöskin se kysymys, kun pyritetään pääomainvestoinneista erotella muuto tulopuolen tuloerät, niin tässä joudutaan melkoisen harmaalle vyöhykkeelle korin on jo nyt puhtenut tätäkin puolta. Makrotalouden tasapainon suhteen on esitetty, että pitäisi tasavertaisesti kohdella niitä, jotka ovat ja niitä, jotka sen ulkopuolella. Minun mielestäni tämä kylläkin vesittää vaihtokurssien ja talouspolitiikan merkitystä, joten ei ole täysin samaa mieltä tästä. Kolmas seikka, joka on esiintynyt useassakin kohtaa, on ehdotus, että otetaisiin uusia hätätilanteessa käytettäviä toimenpiteitä käyttöön, joita komissio sitten voisi käyttää hyväkseen. Tällaiset hätätoimet ovat tässä valvontapaketissa erittäin herkkä kysymys ja näistä tulee vielä herkempi kysymys tämän asian suhteen. Thank you very much. Kiitoksia. Nyt siirrymme sitten keskusteluosioon. Täällä on vähintäänkin yhdeksän varjoesittelijää, jotka haluavat puhua ja jotkut ovat jopa tupla- tai tripla varjoesittelyitä, meitäkin kahdeksan muuta henkilöä puhelistalla ja aika on vähemmän kuin tunti, joten aika loppuu kyllä käsin. Olen siitä aivan varma. Mikäli ihmiset haluavat esittää kunnollisia kommentteja, niin ehkä meidän pitäisi etsiä lisäaikaa jostakin muusta yhteydestä ja sitten jatkaa keskustella tuonnepana. Ensimmäisenä puhuu Filip. Tiedän, että sinun on useampi varjoesittelijän hattu päässäsi, mutta muista hyvä ihminen, että 18 muutakin ihmistä haluaa puhua. Just to... Viesti meni perille. Lyhykäisesti talouden ohjausjärjestelmä on väline loputulosta varten. Loputulos on talouksien lähentyminen. Ilman tätä meillä ei voi olla rahaliittoa, se ei kestä. Ja tämä olisi EUn lopun alkua ja tämä ei ole mikään vaihtoehto, joten vihreinä me tuemme vahvempaa talouden ohjausjärjestelmää, yhteisiä sääntöjä, tavoitteita, välineitä. Olemme yhtä mieltä monista asioista, joita löytyy näistä kuudesta mietinnöstä ja ajan puutteen vuoksi keskityn vain kuuteen asiaan, jotka ovat mielestämme tärkeitä. Ensinnäkin lähentymisen polku, tämä tuotiin esille. Ajattelen eri toteen tätä yhden, kahden 20 osan velan vähentämistä per vuosi. Joskus tämä on liian lievää, mutta toisissa tapauksissa tämä on aivan liian tiukkaa. Jos Kreikan pitäisi lähteä tille, tälle tielle, niin tämä tarkoittaa 10 prosenttia PKT. Ja tämä on mahdotonta. Kaikki tietävät, ettei tämä tule tapahtumaan. Toiseksi, jos tarkastelemme tilannetta tänä päivänä 20 plus äh, jäsenvaltiota joutuisi äh, eh, makrotalouden epätasapainoprosessiin, alijäämäprosessiin, ja tällä olisi moninkertaiset vaikutukset. Ja tämä tarkoittaa sitä, että vielä pikkelämmin tässä nyt hypättäisiin äh, minuskasvun tielle josta nyt kasvuksi voi kutsua. Ja tämä syvästi vahingoittaisi EUn taloutta. Lukekaapa vain talouslehtiä, sieltä se löytyy. Sitten kolmanneksi makrotalouden epätasapaino. Tämä on ö, yksi näistä avainvälineistä. Erita, toten haluaisin kiinnittää huomenna Espanjan ja Irlannin tapauksiin. Niillä ei ole mitään tekemistä hallituksen ö, väärinkäytösten kanssa, vaan tämä liittyy vain ja ainoastaan yksityistalouteen. Me emme ole sosialistihalli- taloudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että hallitusten mahdollisuus puuttua näihin kupliin, se on melkein mahdotonta, se on rajoitettua. Ei olematonta, mutta rajoitettua. Joten Sanoisin jopa, että näissä kuplissa EKPllä oli enemmän valvontavaltaa kuin jäsenvaltioilla. Neljäs seikka sitten. Nämä sakot ja sanktiot, niistä jo puhuttiin. Eh, nämä ovat keppejä, ei, eivät porkkanoita. Nämä ovat syklin mukaisia ja olen yhtä mieltä Sylvin kanssa sitä, että ei pelkästään kepit, kepittämällä tässä ketään motivoida, mutta euromääräiset joukkovelkakirjat, ne voivat olla yksi porkkanan muoto, mutta meidän pitää pohtia tätä vielä. Me jätämme tämän yksi so, koko sopii kaikille eh, sivuun. Tämä voi olla väliaikainen tekijä. Sitten viidenneksi tämä paketti, kiitos yhteisömenetelmän, jota tuemme, antaa enemmän valtuuksia komissiolle, mutta meidän ei pitäisi jättää huomiota siitä, että komissio on poliittinen elin, se ei ole mikään neutraali elin. Ja tästä todisteena on vuosi kasvututkimus, jossa sanotaan ennen kaikkea, että jotta palattaisiin kas, kestävään kasvuun, niin meidän täytyy leikata julkisia menoja ja parantaa työmarkkinoita, ei mitään investoinnista, julkisista investoinneista, ei mitään. Sitten kuudanneksi ja viimeiseksi. Tässähän on kysymys vain ECOFIN pääosastosta, kaik, ei muista, vaikka ne ovatkin ö, muiden asioiden osalta, työmarkkinat ajatellaan vaikka työllisyyspääosasto, mutta joka tapauksessa ö, talouspääosasto hoitaa koko showta tässä. No, tässä nyt olivat tärkeimmät asiat ja haluaisin lopuksi vielä sanoa, että koko paketti riippuu yhdestä asiasta. Koska me emme voi saada todellista eurooppalaista hallitusta, me haluamme sääntöjä. Tarvitsemme sääntöjä, joilla voidaan korvata sitä. Entä jos tämä olettamus olisi yksinkertaisesti väärä? Eli jos olisi mahdotonta eurooppalaista hallitusta korvata, jota me tarvitsemme siis Eurooppaa, eurooppalaista Euroopan rahaliittoa varten, josta on mahdotonta korvata säännöillä. Säännöt eivät toimi. Ne ovat osoittaneet, että ne eivät toimi ja meillä on vieläkin epäilyksiä sen suhteen, voidaanko näillä säännöillä korvata sitä, mitä tässä todella tarvitaan. Joten minun mielestäni Euroopan parlamenttilla meidän ei pitäisi luopua siitä ajatuksesta, että itse asiassa meidän pitäisi mennä vielä askel pidemmälle kohti sitä, mitä Trichet varovaisesti kutsuu talousarvio federaatioksi. Tämä on se suunta, jonne meidän pitäisi mennä. Haluaisin vielä kiittää esittelijöitä, esittelijöitä että tässä on hyvin mukanottavalla tavalla ja tehty työtä. Ja eh, kerrankin tämän valiokunnan tiimin, tiimissä olen eh, sukupuoleltani vähemmistössä. Tässähän on poliittisia eri mielisyyksiä välillämme, mutta teemme rakentavaa yhteistyötä niin, että saadaan kestävä, eh, toimiva, tasapainoinen lopputulos aikaiseksi. Kiitos. Um, make sure I haven't missed anybody. Next, uh... Puheluettelo ensivarjoesittelijät. varjoesittelijät. Bullman, Jose Garcia Magallo, who's filling in for Mendes de Vigo. Garcia Marco korvaa täällä Mendes de Vigo, Dorfman, Sekluna, Juntis, Wim Van Gogh ja Karensa. Ja sitten muut kuin varjoesittelijät saavat Tilaisuuden puheen minä, Klintz, Högmark, Bokros, Perez, Lyling, Sven Kigold, tässä järjestyksessä edetään. Haluatko joku muu vielä puheenvuoron? Pirk ensimmäisenä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Yleisesti ottaen tuen tätä talouden ohjausjärjestelmän pakettia. Kasvu- ja vakaussopimus on joutunut pois raitiltaan, siksi tarvitaan tätä uutta pakettia. Rova Gulara viittasi talouden valvontaan. Minun mielestäni Eurobond tuntuu olevan ratkaisu kaikkeen. Eurobond-kysymys, sen mukaan ottaminen tähän mietintöön ei oikein kuulu tähän asiaan. Hän laatii mietintöä komission ehdotuksesta ja hän kirjoittaa sitten kuitenkin mietinnön aivan jostakin muusta asiasta. Ja sitten takaven kautta hän ryhtyykin puhumaan eurobondeista, eli eurovelkakirjoista. Miten budjetti saadaan kuriin ottamalla lisää velkaa? monet kohdat tässä mietinnössä ja myöskin kohdat, jotka liittyvät eurooppalaiseen valuuttarahastoon, niin eivät ole aivan asianmukaisia. Tässä tulee meidän Spinellin komitean työ. Tunnistan tämän kielenkäytön ja kaiken muunkin. Sieltä se on peräisin. Tässä nyt on vääriä pyrkimyksiä ottaa näitä asioita mukaan tähän pakettiin, koska tämä varantaa koko paketin. Mitään eurobondeja ei saada, ellei Saksa sitä halua. Olen varma, että ilman Saksan tahtoa se ei onnistu. Hän sanoi tässä juuri taika sanan. Minä haluaisin tietää, mitä hän ja hänen puolueensa sanovat asiasta, koska hänellä on parin kuukauden edestä, ku, pari, pari, pari, pari kuukauden kuluttua tiukat vaalit edessä. Ja Wortman Koolin pätee samaan heillä on vaalit maaliskuussa. Ja CDU varmaan saa tästä näppylöitä. Eurobondin vuoksi te aiotte vaarantaa tämän koko paketin, joten pyytäisinkin, että esittelijä kirjoittaisi mietintönsä uuteen uskoon ja ottaisi pois nämä kohdat, jotka liittyvät eurobondeihin ja eurooppalaiseen valuuttarahastoon. Ja kirjoittaisi sitten oma mietinnön asiasta, mutta ei tällä tavalla vaarantaisi koko tätä pakettia kun budjettia 2011 sorvattiin, kaikki tekivät oman ehdotuksensa ja tämä sekä muistutti Meksikon armeijaa enemmän kuin mitään muuta. Eurobondit ja eurooppalainen valuuttarahasto, niin kauan kun ne ovat tässä mietinnössä mukana, niin minä en tätä kyllä sulata. Kiitos seuraavaksi Uuda. Hyvät kollegat, komissiolla oli suuri tilaisuus tämän paketin osalta. Sillä oli tilaisuus. Koska kaikissa Euroopan toimielimissä, parlamentissakin, oli sellainen tunnelma, että näiden kolmen suuren kriisin jälkeen, maailman rahoituskriisi, reaalitalouden kriisi, velkakriisi Euroopan valtioissa, joka pohjimmiltaan on kriisi, joka johtuu siitä, että on otettu valtio ottanut hoitaakseen yksityisten pankkien velkoja. Tämä on johtanut siihen, että on ollut valmiutta mennä pitemmälle eurooppalaisen yhteisen vastuuseen, yhteisen eurooppalaisen hallintoon, viisaampiin prosesseihin, jotka johtaisivat eurooppalaiseen hallitsemiseen talouspolitiikan alueella. Tämä tilaisuus on hukattu. Ainakaan tällä paketilla tätä tilaisuutta ei ole käytetty. Tämä paketti olisi voitu aivan yhtä hyvin esitellä ilman, että olisi ajateltu edes koko kriisiä. Se heijastaa niiden ajattelutapaa, jotka ovat nyt kirjoittaneet sen, minkä, mitä ovat aina halunneet kirjoittaa ja nyt uskaltavat kirjoittaa sen. Tämä tässä on ytimenä. Valitettavasti tämä on siis hukattu tilaisuus. Meidän täytyy nyt tehdä jälkikäteen korjauksia. Muuten tässä ei tapahdu mitään edistystä ajatellen eurooppalaista taloudellista hallintaa ja vajeita. Tässä ei ole ainuttakaan ajatusta siitä, että tällaisesta kriisistä – voidaan vain yhdessä kasvaa ulos. Sillä missä täällä nyt on se kasvun elementti? Minä kaipaan kasvuelementtiä kaikesta. Kaikista esityksistä, joita komissio on tehnyt. Rova äh, Rova Silvi, kysymys on pelkästään siitä, että vedetään yllä investointien osuutta. Meillä on monia suuria valtioita, monia valtioita, joissa täytyy investoida enemmän, jotta saadaan aikaan järkevää suuntautumista tulevaisuutta ajatellen – ja kollega Wortman Kohl on, äh, hänen argumentoinnissaan tietty rakenteellinen erehdys. Meidän pitäisi puhua investoinneista. Kysymys ei ole aina siitä, että puhutaan rakenteellisista uudistuksista. Senhän me tunnemme. Kaikki kuitenkin ymmärtävät sen eri tavoin. Rakenneuudistukset siellä ja rakenneuudistukset täällä eivät koskaan voi olla väärää asiaa, mutta itse asiassa me puhumme siitä, miten voidaan investoida järkevästi niin, että huomenna voidaan kasvaa ulos velkavuoresta eikä säästetä taloutta rikki. Tämä voisi olla ratkaisu. Mutta minä ennustan tälle valiokunnalle, että kuitenkaan sille, mitä tässä nyt ollaan esittämässä, ei löydy takuulla mitään suurta enemmistöä. Meidän täytyy keskustella siitä, miten voidaan suhtautua asianmukaisesti talouden sykliin. Talouden sykli, sitä täytyy pystyä lukemaan. Ei voi ehdottaa pakettia, joka on täysin immuuni näille havainnoille sen osalta, missä kohdin talouden sykliä talouden kautta ollaan menossa. Tähän, tästä ei näe mitään viittausta, tähän on tehtävä parannuksia. Ja me tarvitsemme viisasta hallinnointia, viisasta toimintaa. Se ei ole sama kuin automaattiset reaktiot. Jos katsotte hiukan sanakirjoihinne, ette löydä ainoatakaan kieltä, jossa äly olisi sama kuin automatiikka. Automaattinen, automaattinen reaktio on koneen reaktio aina samaan tilanteeseen. Älyllinen toiminta on toimintaa, joka on tilannekohtaista, joka ottaa huomioon tilanteen. Ja se on se, mitä minä tässä kaipaan, tässä keskustelussa kaipaan sitten myöskin näistä mietinnöistä. Sitten tulopuoli, vero verojen keräämisjärjestelmä. Meidän pitäisi puhua siitäkin, sillä on kaksi puolta. Jos puhutaan vain toisesta puolesta, unohtuu jotakin. Meidän pitää keskustella siitä, missä Euroopan kansantalouksissa automaattisilla vakauttajilla on tärkeä rooli. Siksi eh, sosiaalinen avohakkuu on väärä ratkaisu. Se syventää kriisiä ja viime kädessä meidän täytyy puhua myöskin taloudellisesta epätasapainosta, koska he, jotka voivat investoida, heidän täytyy investoida, jotta eurovyöhyke toimii. Tämä täytyy selittää heille. Dirk Epping puhuu eh, mielellään vitsikkäästi Saksan tilanteesta, mutta Saksan tilanne on juuri se, että kaikissa kunnallisvaaleissa ei voida mitata sitä, ovatko asiat vai huonoksi Euroopalle. Joskus on toimittava eurooppalaisin silloinkin, kun edustaa suurinta jäsenvaltiota Euroopan unionissa ja toimia silloin eurooppalaisen kriteerein, eikä vain peläten joitakin seuraavia alueellisia tai kunnallisvaaleja ja mahdollista tappiota niissä. Niin, no, tämä varmastikaan ei ole tällä selvää vielä. Mutta meillä siis on olemassa edellytyksiä sille, mitä tulee minä poliittiseen tahtoomme. Me tahdomme, että syntyy yhteistä mutta me emme ole vielä päässeet tämän pitkälle. Se varmastikaan ei tule kaatumaan minun ryhmäni rakentavaan henkeen, mutta kenties vaihtoehtoihin, joita me tulemme esittämään tarkistuksina. Kiitos. Um, Jose. Jose, ole hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ylitän hyvin konkreettisesti ja lyhykäisesti puhua. Ensimmäinen seikka, jonka haluan tuoda esille, on se, että tässä nyt puhutaan taloudesta, mutta ennen kaikkea puhumme politiikasta. Riittää jo se, kun tarkastelee sitä, mitä markkinoilla tapahtui, kun väliaikoinen mekanismi laajenisi ja joust, muuttuisi joustavammaksi niin, että euron vastaiset pano, panokset vähenisivät. Ja täällä käydyissä keskusteluissa voidaan huomata, että me yritämme kaikki tulkata omalla tavalla, tulkita omalla me nyt sitä, mitä saksalaiset johtajat sanovat. No, tämä on toiseksikin jo kokonaisuus ja meidän täytyy olla mukana kaikessa siinä, mitä tapahtuu, kuten muuten meistä tulee täysin turhia. Öö, pysyvät ja väliaikaiset mekanismit, euro, bondit, meidän täytyy tietää, mitä EKP tekee kaikista. Tässä herra Weber sanoi, että tämä, nämä eurobondit tekevät kyllä sitä EKPstä roskapankin, joten meidän täytyy vähän miettiä, millä tavalla suhtaudutaan EKPn tuleviin joukkovelkakirjaostoihin. Hallitusten poliittinen vastaus niihin suosituksiin, jotka liittyvät talouden ohjausjärjestelmään, niissä täytyy ottaa huomioon tämä talouden ohjausjärjestelmä, samoin pysyvä mekanismi ja myös julkinen velka ja voidaanko se kattaa vai ei Eurooppa, eurooppalaisilla velkakirjoilla. Sitten tämä pelastusaihe, sehän on keskeisessä asemassa tällä hetkellä, kun puhuttiin tästä mekanismista, joka astui voimaan 2013. Sen avulla voitaisiin saada yksityisille investoinnille, investoijille alennuksia. No tämähän on ö, intellektuaalisesti ö, ihan huokutteleva vaihtoehto. Trise sanoi, että koska tämä on tällainen houkutteleva, niin tämä johtui sitten volatiliteettiin markkinoilla. No, tässä pitäisi seurata IMFn kriteerejä ja tarkastella maita ö, niiden omien toimien mukaan. 2004 Argentiinassa Kirchnerin kaudella pantiin täytäntöön näitä mekanismeja. Ja minun mielestäni tämä nyt ei toiminut, tämän vuoksi meidän täytyy pohtia vaihtoehtona euro-obligaatioita. Niin nämä eurobondit sanana on mielestäni aivan karmea, tässä se pitäisi unohtaa. Sitten tässä nyt ei pidä missään tapauksessa vähentää budjettikuria, vaan päinvastoin tiukentaa sitä. Miten tämä tehdään? Asetetaan raja julkiselle velalle ja jos velka sitten ylitetään, niin tämä täytyy tehdä kansallisen vastuun pohjalta ja takun kate voidaan rajoittaa niihin maihin, jotka pitävät kiinni varovaisesta talousarvio, talouspolitiikasta. Espanjassa meillä on tämä ollut jo Napoleonin lainsäädännöstä lähtien mukana lainsäädännössä. Ja tässä täytyisi jäsenvaltioilla olla keskipitkä aikavälin tavoitteet, ja tämä on ehtona sille, että saa näitä takuita. No, mikä tässä on vaihtoehto, jos ei otetakaan huomioon julkista velkaa, vaan katettaisiin alijäämä, kunhan se ei ylitä järkeviä rajoja uusia liikkeelle laskuja niissä maissa, jotka täyttävät näitä sääntöjä No, tekstistä en löydä erästä hyvin houkuttelevaa asiaa, eli se, että tarkennettaisiin tätä eurooppalaista valuuttarahastoa. Eurooppalainen valuuttarahasto laittaisi liikkeelle näitä obligaatioita ja tämä antaisi sitten lainoja maille ja tämän kautta voitaisiin saada aikaiseksi se, että ne maat, jotka täyttävät vaatimukset, niin voisivat saada eurooppalaiselta valuuttarahastolta apua. Ja se, tämä taho olisi vastuussa näistä e, erityisesti, erityisistä joukkovelkakirjoista. Meillä olisi aivan valtava eurooppalainen elin. Se loisi yhtä avoimet ja likvidit velkamarkkinat kuin Amerikassa. Näin keskuspankit voisivat omat varantonsa sinne asettaa. Ja lopuksi vielä, koska tässä nyt on politiikasta kyse, meidän pitäisi antaa viesti kansalaisillemme. Me sanoa, että me olemme myös kasvun puolesta. Ja täytyy sanoa, että tässä ne luvut kasvun osalta ovat todella vaikuttavia. Se, että nyt on tehty pari vuoden aikana sama kuin 20 vuoden aikana yhteensä, niin Euroopan unioni on ainut taho, jotta BKT EKP e, e tässä moninkertaistaisi seuraavien aikana, vuosien aikana lainansa verrattuna siihen, mitä se on 20 vuoden aikana tehnyt, niin tässä voitaisiin päästä pitkälle. Minä siis sanon, että meidän täytyy kaikkea katsoa kokonaisuutena. Me puhumme poliittisesta aiheesta. Me puhumme nyt siitä, hoitaako jokainen kriisistä elpymisen yksinään vai tehdäänkö se yhdessä? Onko kysymys politiikasta, jossa käytetään vain keppiä, vai myös tuleeko porkkana mukaan? No, omassa perheessäni minua rankaistiin vähemmän ja palkittiin enemmän. Hieno lopputulos siitä syntyi. Okei, okay. selvä. Dorfman sitten seuraavana. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluaisin esittää jotakin ajatuksia makrotalouden epätasapainosta. Sinänsä se on uusi väline, mutta kuitenkin se on minusta väline, jonka osalta voisimme oppia menneisyydestä. Minulle se merkitsee sinänsä sitä, että makrotaloudellisen epätasoin painon valvonnan tehtävä kuuluu toimeenpanevalle taholle, eli siis komissiolle. Ja komission tekemä esitys on minusta hyvä ehdotus. Ennen kaikkea esimerkiksi se, että täytyy olla käänteinen määrä enemmistö, mikä minusta on tässä oikein hyvä. Mutta me parlamenttina emme kuitenkaan myötä lainsäätäjänä vetäytyä tehtävästämme. Ja minusta meillä on ainakin sama rooli kuin neuvostolla. Ja tällä hetkellä se ei suinkaan ole taattua e, tässä esityksessä ja meidän pitää siksi ryhtyä parantaviin korjauksiin parlamenttina. Minusta komissio, komissiolla täytyy olla riittävää joustavuutta löydä lukoon makrotaloudellisia kriteereitä ilman, että parlamentin, niitä täytyy, parlamentti voisi kuitenkaan vetäytyä omasta vastuustaan tältä osin, mutta täytyy kuitenkin olla tietoisia siitä, että tarvitaan järjestelmää, joka mahdollistaa sen, että indikaattorit sopeutetaan uusiin tarpeisiin. Olen myös yhtä mieltä aiempien puhujien kanssa siitä, että makrotaloudellisen epätasapainon valvonnassa – kasvun ja työpaikkojen etsimisen kysymystä emme saa unohtaa, mutta kasvut, kasvu ja työpaikat minusta eivät voi olla selitys valtioille, jonka pohjalta ne voivat rakentaa valtavia makrotaloudellisia epätasapainoja. Ennen kaikkea erät valtiot, jotka aiheuttavat meille huolta nyt Euroopassa, niitä on syytä tarkastella, jolloin voidaan nähdä, että ne viime vuosina ovat sellaisia, että niissä on ollut kasvua ja on syntynyt työpaikkoja, mutta valitettavasti tämä kasvu ei kuitenkaan ole ollut välttämättä kestävää ja viime kädessä ei ole ollut sikäli hyötyä työpaikoistakaan, joita on syntynyt, kun ne kuitenkin sitten on menetetty. Mitä edellinen puhuja sanoi, tällä järjestelmällä täytyy olla rohkaiseva vaikutus, harmonisoiva vaikutus, sillä ei pidä rankaiseva merkitys, joten siinä mielessä tämä moniasteinen malli, jota komissio esittää, siinä on monia hyviä puolia, ja olen myös yhtä mieltä siitä, mitä on puhuttu näiden rangaistusten jakamisesta. Sitten eurovaltiot ja ei-eurovaltiot. Kysymys on taloudellisesta lähentymisestä viime kädessä. Ja uskoakseni että taloudellisen lähentymisen eurovaltioissa pitää olla toisenlaista kuin ei-eurovaltioissa, koska eurovaltiollahan on äh, se, euroon kuulumattomilla mailla on sellaisia valuuttapoliittisia mahdollisuuksia politiikassaan, talouspolitiikassaan, joita euroon kuuluvaltiolla ei enää ole, joten tämäkin täytyisi ottaa huomioon äh, kun arvioidaan makrotaloutta eh, eurovaltiossa ja euroon kuulumattomissa valtioissa. Thank you, Madam Chairman. Uh... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kuudella esittelijällä ei ollut ollenkaan helppo tehtävä. Tämä tuli selväksi eri kokousten yhteydessä, varsinkin kun tarkastellaan johdonmukaisuutta mietintöjen välillä ja tiukkaa aikataulua. Tehtävä on ollut kaikkea muuta kuin helppo. Tässä on hyvin paljon päällekkäisyyttä, ja kun lukee mietinnöt, havaitsee, kuinka yli suurelle rasitukselle mekanismit joutuvat ja kuinka paljon tässä on toistoa. Totesin, että jotkut kappaleet, jotka viittyvät samaan aiheeseen kaikissa kuudessa mietinnössä, pitäisi hoitaa sellaisena tavata että näistä kuudesta valitaan kaikkein johdonmukaisin ja selkein kappale ja samalla, samalla tavalla käyttäisi lävitse kaikki nämä mietinnöt. Tämä on tällainen sivuseikka. Katson, että painopistealue keskustelussakin on enemmän ennaltaehkäisyn kuin kriisin ratkaisun puolella. Tämä on ongelma, koska nyt meillä on kriisi ja siitä täytyy päästä yli. Emme nyt sano, että tämä on helppoa, mutta paljon helpompaa on sanoa, että mikäli tehdään näin ja näin, niin voidaan ennaltaehkäistä kriisi eikä tarvitse mennä tähän monimutkaiseen keskustelun sanktioista ja niiden tiukkuudesta. Mutta samanaikaisesti sitten kun yhtäkkiä ollaan kriisissä, niin havaitaan, että sanktiot ovat liian tiukkoja, koska tänäkin päivänä mitkä sanktiot nyt saavat valtiota pelokkaiksi markkinavoimatta. Ehkä tässä jälkiviisaus auttaa. Mutta meidän täytyy nyt käsittää, että mikäli meillä on liian paljon ja liian tiukkoja sanktioita, ja sitten yritämme jollakin tavalla lieventää niitä monimutkaisilla ja hallinnollisilla ja poliittisilla säädöksillä, niin on ehkä parempi, että alun perinkään ei ole näitä liian tiukkoja sanktioita. Toinen huomautukseni on seuraava. Muuto kuin eurovyöhykkeeseen kuuluvat jäsenvaltiot ne on tietetty jonkinlaiseen välitilaan. Entä sitten ne maat, jotka menevät kaksi vuotta kestämään ERM2-menettelyn mukaan? En ole nähnyt näitä mainittavan missään, en aika muista. Ovatko ne sitten mukana tässä mekanismissa ilman sanktioita vai miten niitä kohdellaan? Minun mielestä kyllä näihin ERM, ERM2-maihinkin pitää jollakin tavalla viitata, koska lukuisat maat ovat aikeissa liittyä eurovyöhykkeeseen enemmän myöhemmin. Nekin pitäisi saada saman perheen piiriin ja katsoa sitten, mitkä säännöt niihin pätevät. Miten päästään kriisistä? Velan alentamiseksi pitää saada primaari tasapainoaikaan, eli ylijäämä, ja sitten kasvuun pitää olla korkeampaa kuin reaalikorot, ja sitten velan vähennystoimet tämän ohella, niin sitten tullaan tähän peruskysymykseen. Primääritasapaino, johon halutaan päästä säästötoimien avulla, puolestaan, ovat, puolestaan toistaiseksi tutkimusten mukaan on heikentänyt entisestään kasvua kaikissa maissa, joissa näihin toimiin on ryhdytty. Tämä on nähty pidemmän aikavälillä, mutta toistaiseksi kokemus on osoittanut, taloustieteilijöiden keräämä kokemus on osoittanut, että Irlannissa ja Kreikassa ja muualla näillä toimilla on ollut kielteistä vaikutusta säästötoimilla. Sitten reaalikorot, velan vähentäminen ja eurobond-kysymys ja pysyvä mekanismi voisivat auttaa siten, että reaalikorot pidetään matalalla silloin, kun hallitus haluaa ottaa velkaa Joten täten voitaisiin talouskasvun avulla kilpailla muiden kanssa. Mitä sitten tulee eurooppalaisen valuuttarahastoon? Tietysti me täytyy puuttua tähän kysymykseen, tarttua tähän tilaisuuteen. Perussopimusta halutaan muuttaa niin, että siellä puhuttaisiin tällaisesta pysyvästä vakausmekanismista tai mekanismeista. Ja hyvin vähän on vielä saatu aikaan, mutta minä olen havainnut, että tämä on hyvin rajallista. Ja saattaa olla, että tämä ei päde edes kaikkiin eurovyöhykkeen maihin, varsinkaan pieniin. Espa- Viro, Malta, Kypros ovat tästä esimerkkejä, koska siellä on havaittu selvästi, että eurovyöhyke on vaarassa ja siellä ei mekanismia kuitenkaan voida saada käyttöön. Joten mikä perhe tämä nyt on? Jäsenvaltiot osallistuvat tähän mekanismiin ja sitten kun ne ovat ongelmissa, ja mikäli ei voida osoittaa, että euro ei ole vaarassa, niin silloin nämä maat eivät voi kuitenkaan hyötyä tästä mekanismista itse. Sitten tästä eurooppalaisesta valuuttarahastosta tai mekanismista, olisiko se osa komissiota vai Irlannin komissiosta? Olisiko sillä valvontarooli, laskisiko se liikkeelle eurobondeja vai yrityiseksi tällaisiin pelastustoimiin? Mikä sen rooli olisi? Tämä olisi osa tätä pysyvää kriisin ratkaisumekanismia, joten sen rooli täytyisi määritellä tarkemmin. Kiitos, Edward. Epävirallisesti olen pyytänyt neuvoa perussopimuksen sanamuodon osalta mainitsemasi asian suhteen, miten määritellään se, että euro on uhattuna. Tämä on merkittävä kysymys. Ei tämä ole niin yksinkertaista määritellä tätä seikkaa, niin kuin olisi voinut kuvitella. Seuraavaksi herra Juntis. Kiitos. Hyvät kollegat, minä olen varjoesittelijä minun ryhmässäni kolmessa kuudesta, kolmesta viimeisessä, kolmessa viimeisessä mietinnössä tämän päivän esityslistalla. Siis se, mitä minä nyt sanon, sillä oikeastaan mitään tekemistä sen kanssa, mitä esittelijä yrittävät tehdä. He ovat olleet erittäin kunnianhimoisia. Tämä liittyy yleiseen lähestymistapaan eh, tähän aiheeseen ja taloudellisen, talouden ohjauksen ja hallintaan. Me olemme kuessa täysin sitä vastaan. Me pelkäämme, että jos valiokunta tekee nämä johtopäätökset, eli tukee komissiota ja sanoo, että jos että me voisimme saada painotusta kenties muutettua, jos olisimme tiukemman vakaussopimuksen. Minusta me silloin menemme väärään suuntaan. Euroopan parlamentti ja meidän valiokuntamme ja myöskin kriisivaliokunta, niillä on mahdollisuuksia analysoida täsmällisesti kriisin syitä. Olemme tehneet hyvää työtä, mutta johtopäätökset eivät kuitenkaan ole olleet suureksi avuksi. Tämä on hukattu tilanne, mutta nyt tilaisuutta ei ole hukattu. Nyt me olemme täällä yhdessä vastuussa siitä, mihin tämän paketin soveltaminen meidät johtaa. Haluan sanoa asian hiukan täsmällisemmin. Silloin se tulee ehkä helpommin ymmärrettäväksikin. Tällä paketillahan halutaan, että puitteet talouspolitiikalle muuttuvat vielä tiukemmiksi. Mitä se merkitsee? Käytetäänkö tätä pakettia mahdollisena painostusvälineenä jäsenvaltioihin? Jos näin on, silloin se johtaa siihen, että ne joutuvat tekemään syviä, radikaaleja muutoksia talouspolitiikkaansa – ja se tietysti tapahtuu työntekijöiden kustannuksella ja väestön enemmistön kustannuksella. Tämä on siis ensimmäinen akseli. Siis sanotaan, että halutaan valvoa vajeita, ei haluta voimakasta velkaantumista. Se merkitsee sitä, että vakaussopimus tulee tiukemmaksi, siihen liittyy rangaistuksia. Tuleeko silloin saattaa tulla samoja tuloksia kuin nyt on, ja me emme halua, että tämä tapahtuu uudestaan. Monet kollegat sanovat, että kyllä, mutta jos me nyt hyväksymme tämän, niin silloin tulee kasvua ja silloin saamme työllistilanteen hallintaan. Mutta meillähän oli jo Lissabonin strategia, jossa luvattiin täystyöllisyyttä, eikä se onnistunut. Vakaussopimus, työllisyys ja kasvu, nämä eivät näitä kulkevan käsikädessä. Jollakin tavoin komissio ja esittelijät haluaisivat ottaa käyttöön rangaistuksia. Lukuisissa tapauksissa jo nyt on, so, nyt on niin, että voidaan katsoa, että näillä rangaistuksilla on syklinen luonne. Että nyt todella taisteltaisiin epätasapainoa vastaan näillä rangaistuksilla syvennetään tätä epätasapainoa. On ennuste, on olemassa erinäisiä elementtejä, joissa sanotaan, missä ja milloin on epätasapainoa, mutta jäsenvaltiot hallitukset eivät voi valvoa näitä indikaattoreita, ja mikä silloin on tulos? Me voimme sanoa, meillähän nyt on Kreikassa jo kokemusta, ja Ilanissakin on kokemusta, tietysti voidaan tehdä rakenneuudistuksia vaikkapa vakuutusalalla tai sosiaalisella alalla. Olemme nähneet, mihin tämä mekanismi johtaa. Ja tätä kautta on käynyt täysin selväksi, että olemme väärällä tiellä. Varmastikin on kunnianhimoisia ponnisteluja ollut tässä takana, on otettu käyttöön joitakin uusia ajatuksia, niin voidaan itse puhua niistä, yhtenäisistä eurooppalaisista valuuttarahastosta, niistä voidaan puhua kyllä, mutta toisissa puitteissa ei minään kansainvälisen valuuttarahaston haarakonttorina, vaan ennemminkin jonkinlaisena solidarisuusrahastona. Ei sellaisena, mihin pitää maksaa kallilla rahat takaisin, niin kuin näissä tukijärjestelmissä. Tässä koko paketissa, mitä tässä nyt tapahtuu? En tiedä, onko tämä kaikille täysin selvää. Tässä on nyt niin, että suurin poliittinen ja institutionaalinen mullistus seura, Euroopan unionin toimielimissä seuraa tästä, mitä koskaan on ollut. Ja Tämähän johtaa myöskin siihen, että joudutaan muuttamaan perustamissopimuksia. Joten rakenteen uudistaminen, joka on niin radikaalia, että Euroopan unioni tulee olemaan aivan erinäköinen kuin tänään. Joten minulla viime kädessä tässä on ongelma. Me olemme hukanneet mahdollisuuden. Euroopan parlamentti Beresin mietinnön kautta ei tehnyt oikeita johtopäätöksiä. Tämä on todella ongelma, mutta nyt me olemme myös vastuullisia. Voidaanko Euroopan uni, unionin pelastaa tällä paketilla vai onko tämä nyt armonlaukaus? Minä en usko, että me olemme tässä nyt antamassa armonlaukausta. Ja tätä taustaa vasten meidän täytyisi pyrkiä tekemään jotakin niin, että näistä mietinnöstä tulee parempia. Samaan aikaan on kuitenkin huolettava siitä, että Euroopan parlamentti antaa osaltaan oman panoksensa asiaan. Tämä on Euroopan parlamentin vastuu, mutta jos vastuuta käytetään siihen, että tilanne ei parane, se on huono asia. Oui, mes chers collègues. Hyvät kollegat, haluaisin nyt hieman rikkoa tätä konsensusta, joka konservatiivi ja liberaali mepelä näyttäisi täällä olevan. Eli kysymys on nimenomaan neuvoston vastaista toiminnasta ja parlamentin kannan eteenpäin viemisestä, mutta minun ehdotukseni ovat täysin neuvoston kannan mukaisia. Tällä yhtä mieltä neuvon kanssa siitä, että pitää vahvistaa vakaussopimusta, vakauspakettia. Täällä on sanottukin jo, että tässä budjettipolitiikan prosyklista luonnetta halutaan vahvistaa. No tällä tavalla vaka- vakavoitetaan vielä tilannetta ja tapetaan se kasvu, joka on nyt syntymässä, ja tämän lisäksi vielä pahennetaan alijäämiä. Tässä tarvitaan syklin vastaisia, vastaista politiikkaa, eikä se myötäistä politiikkaa, jos halutaan kasvua. Toiseksikin olet yhtä mieltä neuvoston kanssa siitä, että tässä luodaan vielä toinen supervakaussopimus, enkä puhu mistään palkkasopimuksesta te ehdotatte palkkojen sopeutusta tässä alijäämätilanteessa ja varokaapa tämän kanssa. Tässähän ehdotetaan sellaista tilannetta, joka tulee kotitalouksien velkaantumista vielä pahentamaan ja luottaa sitten espanjalaistyyppisiä ma- makrotaloustilanteita ja nämä ovat sellaisia asioita, joita me valittelemme tänä päivänä. sitten varokaan, varotaanpa sanktioiden kanssa. Kaikissa jäsenvaltioissa on kehittymässä Eurooppa-vastaisuutta ja minä olen Ranskassa hyvin nähnyt, mistä tässä nyt puhutaan. Ja ajattelen seuraavia vaalejakin. Varotaanpa näitä sanktioita. Tämä on Euroopan ajatuksen vastaista, vastaistakin. Täällä on paljon keskusteltu, mutta on eräs seikka, joka mielestäni on äärimmäisen tärkeä. Tässä on kysymys elimestä, jonka tehtävänä on arvioida jäsenvaltioiden talousarviokehyksiä. No, on sanottu, että eli, tämän elimen pitäisi olla riippumaton. Mitä tämä riippumattomuus sitten tarkoittaa? esittelijä mukaan tämä riippumattomuus on riippumattomuutta jäsenvaltioihin verrattuna, mutta jos se on riippumattomuutta jäsenvaltioista, niin silloinhan kysymys ei voi olla yksityisestä elimestä, kuten luottoluokituselimestä, joka on yksityinen. Joten me teemme nyt tässä ehdotuksen. Tänä päivänä on riippumaton elin ja aikoinaan kollegaamme Tervans Beres ehdotti, että tästä elimestä tulisi tällainen julkinen luottoluokituslaitos. Ja minä todellakin toistaisin tämän ehdotuksen tänä päivänä vielä. Ja tämä oli poliittisesti kenties epäkorrektia, mutta tänä päivänä pelissä on Euroopan tulevaisuus. Uh, right, the last shadow, Mr. Karins. Viimeinen varjoesittelijä, herra Karins. Thank you very much, uh, Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Uskon, että voi hyvinkin sanoa, että rahaunioni ilman poliittista unionia tuo mukanaan kriisin yhteydessä tiettyjä kielteisiä ilmiöitä. Ehkä tästä voimme olla samaa mieltä. Mutta meillä on eri, erilaisia mielipiteitä sen suhteen, minkälainen poliittinen unioni halutaan ongelmien ratkaisemiseksi. Nämä kuusi mietintöä jättävät puuttumatta suureen ongelmaan, joka liittyy siihen, mihin Eurooppa nyt on menossa. Kollega totesi jo, että nämä ovat erittäin syvällisiä muutoksia, joita halutaan unioniin. Olen samaa mieltä. Unioni ei ole ehkä niin syvällä vielä kuin mitä jotkut antavat ymmärtää. Pikemminkin meidän pitäisi antaa kasvu- ja vakaussopimukselle jotain merkitystä tai jonkinlaisia hampaita, toimintamahdollisuuksia, kaikki taloudelliset analyysit viime vuosien tapahtumista puhuvat saman asian puolesta. Kukaan ei ole argumentoinut, tai kuka voisi argumentoida edes, että hallitusten ylisuurilla alijäämillä ei ollut mitään tekemistä asian kanssa. Ei ollut mikään ongelma, että Saksassa ja Ranskassakin, vaikka on ylitetty tietyt rajat, niin ei tällä ollut mitään merkitystä. Ei kukaan näin voi väittää. Yksi suuria ongelmia, joka nyt on sitten iskenyt rankalla kädellä eurooppalaisten luottamuksen on juuri tämä. Mutta tämä ei vaikuttanut niinkään muualla maailmassa. Talous- ja rahakriisi on riittävän suuri taakka kenen tahansa kannettavaksi. Nyt meillä on myöskin eurovyöhykkeeseen kohdista luottamuskriisi, joka tuntuu olevan suoraa seuraamusta siitä, että jotkut ovat räikeästi jättäneet noudattamatta kasvua ja vakaussopimusta. Mitä sitten voidaan tehdä ja mitä pitäisi tehdä, jotta jotta tuosta sopimuksesta saataisiin toimiva sopimus. Uskon, että kaiken kaikkiaan komission tarjoamat lääkkeet ovat suhteellisen hyvällä tolalla. Porkkanat vastaan, keppi sitten. Tarvitaanko keppiä vähemmän vai pelkkiä porkkanoita? Porkkanoita on kyllä ollut yllin kyllin. Pyhä sylvi ei meillä ollut pelkkiä porkkanoita, mutta siitä huolimatta ei oikein kunnon keppiä. Minä edustan täällä Latviaa yhtä pienemmistä, ehkä jopa ylpeimmistä EUn jäsenvaltioista. Voin hyvin kuvitella sellaisen tilanteen, että neuvoston puolen Latvian tai Suomen kaltainen maa, nyt katson pienten jäsenvaltioiden suuntaan, on loukannut sääntöjä ja ehkä Saksa ja Ranska jopa ovat loukanneet sääntöjä. Sitten käydään keskustelua ja äänestetään siitä, kuka saa rapsut. Minun on vaikea nyt kuvitella, kun tunnen realiteetit Euroopassa, että pieni jäsenvaltio pystyy tässä keräämään riittävästi ääniä puoleen, että se välttyisi rangaistukselta, mutta suuri jäsenvaltio, jolla on kaikki ne vallan kahvat käsissään, jota suuri jäsenvaltio yleensä on, saattaa hyvinkin päästä niin kuin koira veräjästä. Ja kun tarkastelen koko unionin etuja ja eurovyöhykettä minun maani kaltaista pientä valtiota, joka on nyt sitonut valuuttaansa euroon ja haluaisi mukaan eurovyöhykkeeseen, niin täytyy muistaa, että mikäli keppejä on, niin sitten on tiettyä automatiikkaa, mikäli rikkoo sääntöjä, niin silloin tulee rapsut. Mutta mikäli automatiikkaa ei ole, saattaa olla, että jotkut saattavat tuntua vastuuntunnottomalla ta- tavalla. Käytetty vastuuntunnottomalla tavalla tänä päivänä Pohdin asioita minun oma maani kannalta. Olen samaa mieltä siitä, että porkkana tarvitaan lisää. Porkkat maistuvat hyvältä, ne ovat terveellisiä, jotkut porkkat ovat makeampia kuin toiset, mutta keppiäkin tarvitaan. Viimeiset kaksi-kolme vuotta ovat osoittaneet, että keppi on tarpeen. Sitten Fordin mietintöön, jonka suhteen olen uh, Uh, uh, uh, Täällä viitattiin talousennusteisiin yksittäisen maan suhteen ja ennaltaehkäisevään luonteeseen, joka tällä lainsäädännöllä olisi. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa siitä, puhutaanko nyt vain tulevaisuudesta? Ei niinkään. Meidän täytyy ratkaista tämä kriisi, joka meillä on täällä tänään. Lainsäädäntö toimii pitkällä aikavälillä systemaattisesti. Mikäli lainsäädäntö on hyvää, se estää seuraavan kriisin, mutta tämä lainsäädäntö vaikka se pistettäisiin täysimittaisesti täytäntöön suurten, suurimpien mahdollisten keppien kanssa, niin ei tämä kyllä luottamuskriisiä ratkaise. Tämä auttaisi kyllä tässä, mutta ei tämä ratkaisu ole itse tarkoitus. Ja kun tarkastellaan kehitystä pidemmällä aikavälillä, meidän täytyy ymmärtää, mihin ennusteet perustuvat. Komission ehdotus on ehkä mahdollisesti ristiriitainen. Komissio sanoo, että te kasvatte tai kutistutte X prosenttia valtio sanoo, että ei, ei, ei, meillä on eri luvut. Neuvotellaanko tästä sitten, keskustellaanko, argumentoidaanko siitä, kuka on oikeassa, kuka väärässä. Olisi paljon hyödyllisempää, mikäli komission jäsenvaltio lukisivat toistensa algoritmit ja katsoisivat laskelmat, joiden perustalla on päästy näihin ennusteisiin. Onko tässä mahdollisesti erimielisyyksiä? Meitä eivät kiinnosta niinkään erimielisyydet, vaan pikemminkin parhaat mahdolliset analyysit kunkin jäsenvaltion osalta ja myöskin koko EUn osalta. Kiitos paljon. Thank you, Arthur. Sven. Kiitoksia. Sitten Sven. Um, colleagues, it's already... Kollegat, kello on jo aika paljon. Hän on lyhyt sanainen. Haluaisin vain kiittää kaikkia, jotka ovat mukana tässä hankkeessa, näiden puitteiden luomisessa. Me voimme nähdä, että, se, että on mahdollista harjoittaa työtä puolueen yli, ja tällä kertaa tämä on vielä tiukempaa, koska selvästikin poliittiset erimielisyydet ovat suurempia. Ja jos me olemme rehellisiä, kenties tässä on nyt kyse enemmästä, koska kansalaiset seuraavat tarkkaa, mitä parlamentti ja neuvosto nyt tekevät. Joten on aivan ratkaisevan tärkeää yrittää mahdollisimman tiukasti päästä johonkin, joka toimii taloudellisesti ja samanaikaisesti on oikeudenmukaista. Kumpaakin kysymystä kansalaiset seuraavat hyvin tarkkaan nykyisessä tilanteessa. Lukuisat ovat maininneet, että paketti, jota komissio on ehdottanut, sisältää vain joitakin elementtejä, jotka ovat osa välttämätöntä ratkaisua. Se on sokea monessakin mielessä ja, ja olen Karinsin kanssa yhtä mieltä siitä, että tässä on ehdotettu asioita, jotka ovat välttämättömiä. On välttämätöntä lisätä vaku, vakautta ja saman aikaan myöskin vahvistaa sitä, mutta saman aikaan on katsottava myöskin menopuolta, samaan aikaan kun me olemme tuhoamassa järjestelmällisesti jäsenvaltioiden mahdollisuutta lisätä verotuloja, se ei riitä. Joten toinen asia, joka on avainkysymys, on se, että täytyy olla selvää sen, että jos on olemassa epätasapainoa, on olemassa ylijäämää ja vajetta, ja nämä kuuluvat yhteen. On siis katsottava tarkkaan sitä, mikä on syy, seuraussuhde, eikä se ole pelkästään niin, että se, joka, jolla on vajetta, on aina syypää, ja se, jolla on aina ylijäämää, on se, joka on suuri mestari. Joten ymmärrän, että uskon, että on selvää, mistä olen puhumassa. Ja lopuksi me emme puhu tästä missään abstraktissa tilanteessa, vaan tilanteessa, jossa monet maat kärsivät korkeasta vajeen tasosta ja jopa rik- rikkaimmissa maissa. Täällä puhuttiin Saksasta, mutta tämä koskee muitakin. Myös rikkaampien maiden täytyy arvioida, onko viime kädessä halvempaa käydä keskustelua todellisesta veroleikkausyhteistyöstä niin, että on kustannettavissa oleva mahdollista rahoitusta, vai pyritäänkö selviytymään ilman näitä ensimmäisiä toimia niin, että on vielä suurempi osa velkaa. Parlamentin täytyy käyttää valitsevaa tilannetta, jotta se pitäisi kiinni siitä, että se vaatii jotakin, mikä toimii, eikä vain rajoita itseään pelkästään teknisten ratkaisujen etsimiseen. Ja miksi se, mitä Sylvie Goulart on tehnyt, on ollut sitä, että laajennetaan näkökenttää. Ja ajatellen työtä, joka on käynnissä, meidän täytyy tarttua näihin sokeisiin pisteisiin. Olin yhtä mieltä kollegojen kanssa, jotka sanoivat, että yksinkertainen automaattisuus ei riitä. Me tarvitsemme kykyä liikkua johonkin sellaiseen kuin todellinen talousunioni, joka pystyy tekemään päätöksiä, jolla on instituutiot, jolla, jotka pystyvät tekemään valistuneita ratkaisuja ainakin eurovyöhykkeellä ja uskoakseni parlamentin yhteinen etu on nyt se, että tämä ei ole neuvosto, vaan kysymys on yhteisöllisestä menetelmästä, joka merkitsee, joka hallinnoitaisiin eurovyöhykettä. Ja minä toivon, että voimme jatkaa yhteistyötä tässä hengessä. Ja olen melko varma siitä, että todellisuus tällä hetkellä, puhtaat talouden luvut, tulevat ajamaan keskustelua suuntaan, josta minä ja eräät muut kollegat ovat maininneet. Se, että pelkästään uudistetaan kasvu- ja vakaussopimusta ja vaaditaan vakautta, ei tule viemään meitä ulos tästä kriisistä ja todellisuus tulee viemään keskustelun vielä pitemmällekin. Kiitos Sven. Täällä on vielä neljä puhujaa listallani. Ja kukin kaksi minuuttia. Högmark ensin. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin lyhykästi. Olen vahvasti yhtä mieltä siitä, mitä herra Karin sanoi täällä, mutta haluaisin todeta sille kaksi asiaa siitä, miten me kohdennamme tätä lainsäädäntöä, koska modernissa yhteiskunnassa kaikki liittyy kaikkeen. Se, miten paljon me investoimme perusrakenteisiin, on tähdellistä pitkän aikavälin talouskasvun kannalta ja rahoitusvakauden kannalta. Mutta sama pätee myös lastenhoitoon, kouluihin, koulutukseen ja niin edelleen. Ja näin olemmekin taas säännönmukaisessa poliittisessa keskustelussa. Ja me, meillä ei ole enää valvontavaltaa tärkeimpiin välineisiin, joilla voidaan pitää kiinni julkistalouden vakaudesta. Ja se keskustelu, jota täällä käymme, on muistutus tästä. Yksi tärkeimmistä asioista meidän kannaltamme on keskittyä niihin kriteereihin, jotka liittyvät tulostaulukkoon ja joilla on perustavanlaatuinen vaikutus rahoitusvakauteen. Ja tietysti tässä on silloin kyse alijäämistä ja ylijäämistä ja vaihtotaseen kehittymisestä, samoin kuin makrotaloudellisesta epätasapainosta, joka voi olla tähdellistä, mutta meidän täytyy varmistaa se, että keskitytään nimenomaan tähän. Ja suuntauksena näyttäisi olevan se, että tästä tehdään poliittista keskustelua. Mitä enemmän meillä on kriteerejä tulostaulukossa, niin sitä vähemmän merkitystä kullakin niistä on, ja sitä enemmän poliittista keskustelua meillä on siitä, millä, millä tavalla panna täytäntöön vakaussopimusta. Toinen seikka on se, että yksi tärkeimmistä asioista on keskittyä ei pelkästään alijäämään, vaan myös ylijäämään ja hyvin aikoihin. Uskon, että meidän täytyy vahvistaa keskipitkän aikavälin tavoitteita niin, että niitä on mahdollisuus tavoitella. Ei pelkästään käydä keskustelua siitä, miten uskottavia jäsenvaltioiden ennusteet ovat, koska niiden omien etujen mukaista on varmista, mm, se. E, eihän komissio tässä ota kantakseen jäsenvaltioiden vastuuta, vaan täytyy todella seurata sitä, miten tulevina vuosina voidaan varmistaa julkistalouden tasapaino. Tämä on se asia, mikä meidän pitää hoitaa. On toinenkin juttu, mutta enpä siihen nyt puutu, hyvä puheenjohtaja. Kiitos. Vain yksi kommentti, koska signor Diego pyysi mainitsemaan jotakin tarvista 27, joka koskee 20. Minusta kumpikin vaihtoehto on huono. Jos kysytte minun nöyrä mielipidettä, niin niistä ei voi tehdä todella toimivia. Jos tekee yksinkertaisen laskelman, niin huomaa, että teidän oman maan tapauksessa kysymys on siitä, mitkä ovat taustalla olevat oletukset, minkälaista kasvua odotetaan, minkälaista inflaatiota ja myöskin äh, velan rahoituksen luonne. Joten meillä on tässä ongelmana äh, stock and flow. Jos on sellainen maa kuin Kreikka, jonka velka on 135 prosenttia BKT, tilanne on toivoton. Jos on kysymys maasta, jossa kysymys on vain 70 prosentista, se on vielä toimivaa ja järkevää, mutta vain jos on kasvua. Jos se ei ole, tilanne on sama kuin se ongelma, jonka monet mainitsevat, että täytyy soveltaa antisyklistä tai prosyklistä politiikkaa, ja ne, jotka ovat käyttäneet hyvää aikaa varantojen kokoamiseen. Niillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä prosyklinen politiikka, jotka tekivät, keräsivät varantoja hyvinä aikoina. Heitä rankaistaan nyt, koska he eivät voi harjoittaa nyt antisyistä politiikkaa huonoina aikoina, joten tämä stock and flow täytyy erottaa lähtökohdan synti täytyy ottaa huomioon ja sitten katsoa se, miten päästään lähemmäksi jotakin sellaista, mikä on kestävää rahoituksellisesti katsottuna. Kiitos sitten Pervanche. Merci, monsieur le président. J'interviens ici. Puheenjohtaja, niin puhun tässä työllisyysvaliokunnan esittelijänä. Rova Bortman Koolin, Ferrairan ja Haglundin mietinnöistä. Niissä olen siis varjoesittelijä. Muistuttaisin, että tässä paketissa paketissa meillä on näitä eh, Euroopan unionin lainsäädännön ylijäämiä asioita, joita ei ole käsitelty. Ja näitäkin täytyy selventää tämän päivän keskustelussa, koska kun näistä ryhdytään puhumaan, niin toimitaan niin kuin, ikään kuin sillä, mitä neuvostossa tapahtuu, ei ole mitään väliä. Tässä on talouden ohjausjärjestelmän visio ja tätäkään ei pidetä tärkeänä, mutta meillä on tämä kriisivaliokunnan tekstissä mukana. Ja teilläkin on sitten esittelijöiden mahdollisuus antaa oma näkemyksenne tästä, kun pohdimme perussopimuksen uudistamista. No hyvin lyhykäisesti muutamat tärkeimmät asiat, joita olen ehdottanut työllisyysvaliokunnalle. Ensinnäkin on huoli sellaisen lähestymistavan edessä, joka on pelkästään kvanti, kvantitatiivinen. Vakaussopimus on osoittanut, että se ei toimi kunnella, kunnolla ö, kilpailu eroavaisuuksien vähentämisessä jäsenvaltioiden välillä. Vakaussopimuksen tavoitteenahan oli juuri tämä, että sen pitäisi antaa erilaisten jäsenvaltioiden, antaa niille mahdollisuus elää saman valuutan kanssa. No jos on pelkästään kvantitatiivinen lähestymistapa unionin jäsenvaltioiden kilpailukykyyn, niin tämä ei toimi. No sitten varovainen julkistalouden politiikka. Mä haluaisin, että tämä korvattaisiin pikemminkin tehokkaalla julkistalouden politiikalla, koska nyt me olemme epätasapainoissa väestötilanteessa ja meillä on suuria haasteita edessä ja näin ollen kannattaisi mennä tähän suuntaan. Sitten kolmas panokseni, ja tämä on viimeinen hyvä puheenjohtaja, vaikka on tässä paljon muitakin elementtejä, joista voitaisiin vielä puhua. Mutta komission ehdottama paketti kokonaisuus Tässähän on pohjana artikla 121 sopimuksesta ja se liittyy talouspolitiikkaan. Ja jälleen kerran tässä työllisyyspolitiikka jää syrjään. Artiklan 142 mukaisesti Euroopan unionilla on velvollisuuksia jäsenvaltioiden muiden, muiden tahojen edessä tämän asian osalta. Ja minäpä mietinkin, miten me voisimme saada tälle paketille kaksoisoikeusperusta 121 ja 148 artiklat. Tässä täytyy miettiä tätä kriisiä ja siihen liittyviä sopeutusmenettelyjä ja kiitoksia. Merci, monsieur président. Astrid. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin palata tätä rahamarkkinoiden valvontaa koskevan aiheeseen, jonka suhteen parlamentilla oli merkittävä rooli. Parlamentti pystyi noudattamaan koherenttia eurooppalaista kantaa linjausta. Ja tämänkin asian suhteen haluamme näytellä samantyyppistä roolia. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että mitä enemmän Eurooppa etenee, sitä enemmän tarvitaan kurinalaista. Uudo on jo lähtenyt jo mutta hän puhui siitä, että tässä nyt rikotaan tai tuhotaan asioita. Olisi tärkeää muistaa, että kun vaaditaan lisää eurooppalaista integraatiota, ei pidä unohtaa hyviä budjettikurinalaisia budjettimenettelyitä. Ne ovat yhä tarpeellisempia. Eurobondeista kaikki eivät halua niistä puhua, mutta minun mielestäni pitää, niistä pitää puhua, varsinkin kun keskustelu on näin epäselvää. Pitäisi ensinnäkin selventää, mistä tarkalleen nyt puhutaan se, ja minkälainen muoto Euroopan halutaan valita ja mitä seuraamuksia mistäkin valinnasta on. Minä en ole vielä oikein tullut uskoon tämän Eurobond-kysymyksen suhteen, en ole täysin vakuuttunut, mutta keskusta täytyy käydä. Sitten tis, tismallinen kysymys. Miten määritellään ne kriteerit, jotka liittyvät tähän kolmen prosentin valtion talouden alijäämään? Toistaiseksi on otettu huomioon hallinto, keskushallinto, valtionhallinto, ja sosiaaliturvakysymykset. Nyt olen kuullut, että haluttaisiin sosiaaliturvakysymykset poistaa sieltä pois. Antaisin esimerkin. Luxemburgissa meillä on 12,7 miljardin budjetti tälle vuodelle ja valtiontalouden alijäämä taikka hallinnon puolella on 1,2 alijäämä PKTstä, mutta keskushallinnon tasolla 3,4 prosenttia BKTLstä. Miksi sitten ei ole mitään kahden prosentin alijäämää siksi, että me olemme niin terveitä ja eläkejärjestelmä on tällainen yleinen järjestelmä. Ihan, ihan totta, tämä on vakava asia, älkää naurako. Ja meillä on myöskin yli 10 miljardin reservi Eilen näissä julkisissa eläkkeissä 10 miljardin varanto ja 800 miljoonan ylijäämä viime vuosina. Ja tästä, kun ynnää näitä lukuja yhteen, niin alijäämä on 1,5 prosentin keskusluokkaa julkisen hallinnon puolella 3,4 prosenttia muutoin hallinnossa. Ja erä Juncker, onko hän sitten tyytyväinen? Kyllähän hänen pitäisi olla tyytyväinen, kun tarkastan näitä kriteereitä, koska hänen on itse muuten määrä kirjoittaa itselleen tällainen sininen kirje, moitintakirje. Valtion taloudessa meillä on 36 prosenttia menoja, jotka ovat sosiaalimenoja, ja 20 prosenttia menee palkkoihin ja 13 prosenttia investointeihin. Joten meillä on tässä suuri ongelma lyhyellä aikavälillä ja keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, niin ikään, mi, mi, anteeksi nyt vain, rouva Bereesä, suokaa anteeksi, halusin antaa teille hieman taustatietoa. Tehän olette te, tässä työllisyysvaliokunnassa. Tietenkin voitte kiintalla viitata sen suhteen, mitä minä sanon, mutta täällä valiokunnassa on tärkeää ottaa tällaisiakin asioita esiin ja täytyy pitää nämä asiat mielessä, myöskin silloin, kun tehdään päätöksiä. Je vais être très bref, Monsieur le Président. J'aurais rien dit si Astrid n'avait pas parlé de la supervision. Niin, no Astrid ei puhunut nyt valvonnasta, mutta minä sanoisin vain, että olen äärimmäisen huolestunut siitä, millä tavalla tänä päivänä puhutaan, puhutaan näistä valvontaviranomaisista. Ennen kaikkea täytyy meidän käsittelyssämme kiinnittää tähän huomiota. Meillä on mahdollisuus tähän vielä palata, mutta tässä ollaan hieman tuhoamassa sitä, mitä parlamentti on saanut aikaiseksi, ja tämä on hyvin vakava. Minulla on juuri tapaaminen tästä Belgian kanssa tästä asiasta puhuta, puhumiseksi. 10. helmikuuta kello 12 on määräaika tarkistuksille ja 21. ja 22. maaliskuuta tarkastellaan tarkistuksia. Äänestys 19.20. huhtikuuta ja tästä keskustellaan 2011 kesäkuun täysistunnossa. Ja tämä on suuntaan antava aikataulu, koska tämähän riippuu ryhmien välisistä neuvotteluista. Toivotan teille oikein hyvää illan jatkoa ja näemme huomenna kello yhdeksältä.